Okay, colleagues, can I bring the meeting to... Hyvät kollegat, kutsumme kokouksen jälleen koolle tänä iltapäivällä. Kaksi Puolan ministeriä. Meillä on liikenneministeri ja sen jälkeen matkailuministeri paikalla. Ensinnäkin minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Grabarczyk. Toivottavasti se osuu edes sinne päin. ja hän esittelee meille Puolan ohjelman liikennevaliokunnalle. Ja sen jälkeen meillä on kollega Soviaska, joka esittelee meille matkailupuolen. Eli toivotan teidät tervetulleeksi ensinnäkin Euroopan parlamenttiin. Odottelemme mielenkiinnolla sitä, mitä teillä on sanottavananne. Ja puheenvuoron teillä, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Kiitoksia kovasti. Hyvä puheenjohtaja. Hyvät eh, parlamentin jäsenet. Ensimmäinen heinäkuuta Puola otti vastaan ilolla unionin neuvoston puheenjohtajuuden. Tähän liittyy tietysti myös tunne vastuusta ja tietoisuus näistä haasteita, joita Euroopan edessä nyt on. Erityisesti nyt, kun on vaikeat kriisiajat. Yritimme valmistautua puheenjohtajuuteen mahdollisimman huolellisesti. On pidetty kokouksia, myös tapaaminen Brian Simpsonin kanssa, puheenjohtajan kanssa. Olemme tavanneet myöskin koordinaattorit ja puolueryhmien johtajat ja komission edustajat. Ensimmäinen tapaaminen puheenjohtajakauden aikana, se oli meillä täysistuntokeskustelun aikana viime viikolla, kun keskustelimme tärkeästä direktiivistä, jonka myötä voidaan asettaa sanktiot jos on tieliikennerikkomuksia rajojen yli. Ja tänään esittelemme prioriteetit nyt puheenjohtajakaudelle. Kukaan meistä ei tietysti voi epäillä sitä, etteikö liikenne olisi yksi tärkeimmistä talouden aloista. Ilman asianmukaista ja tehokasta liikennettä EUn talous ja jäsenvaltioiden taloudet eivät kehity eivätkä ne pysty vastaamaan globaaliin kilpailuun. Hyvät, hyviä äh, liikenneratkaisuja odottavat myös kansalaiset, jotka haluavat matkustaa nopeasti, turvallisesti. Ja kun teemme työtä ohjelman parissa, niin yritimme ottaa nämä asiat huomioon. Puola puheenjohtajan maana haluaa ennen kaikkea käsitellä TNT-verkkojen uudistamista. Odotamme asiakirjaa komissiolta tässä asiassa. Viimeisten tietojen mukaan se olisi tulossa meille syyskuussa. Se antaa meille kolme kuukautta suunnilleen, jotta voimme työstää jäsenvaltioiden yhteistä kantaa. Tiedämme, että se ei ole kovin paljon. Tiedän kuitenkin, miten tärkeä asia on koko Euroopan kannalta. Asiakirjan julkistamistahan on tietysti edeltänyt intensiivinen työ komissiossa ja myöskin jäsenvaltioiden konsultoinnit. Puheenjohtajamaa pyrkii siihen, että uudet säännökset, jotka tulevat tentiverkkojen eh, uudistamisesta, varmistaisivat verkkojen eh, tasapuolisen kehittämisen, että saataisiin aikaan koherentti liikennejärjestelmä EU-ssa, jotta voitaisiin vahventaa tärkeimpiä yhteyksiä EUn ja kolmansien maiden välillä. Ja sitten mikä nykytilanteessa on erityisen tärkeää on se, että se myötä vaikuttaisi siihen, että Eurooppa pääsi nopeasti pois talouskriisistä. Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että liikenneverkkojen kapasiteettia voidaan parantaa paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Muistamme myös sen, että täytyy poistaa pullonkauloja sekä EUn rajoilla että jäsenvaltioiden välillä. Ja lopulta painotamme molempien verkkojen tärkeyttä, ydinverkkojen ja kattavien verkkojen sekä kansainvälisten yhteyksien tärkeyttä. Toivon, että liikennetelevistintä- ja energianeuvoston kokouksessa 12. joulukuuta pystymme samaan aikaan sen, että eh, hyväksytään yleinen lähestymistapa tuohon asiakirjaan. Kysymys, joka liittyy TNT-verkkoihin välittömästi, ovat liikenneyhteydet kolmansien maiden kanssa. Sen vuoksi Puola pyrkii tekemään työtä komission tiedonannon kanssa, joka koskee liikenneyhteistyötä EUn ja naapurimaiden välillä. Tätä ollaan suunnittelemassa tällaista tiedonantoa. Meidän tavoitteena on sitten neuvoston päätelmät tästä tiedonannosta. Ja Puola suunnittelee, että ne hyväksyttäisiin neuvoston kokouksessa 6. lokakuuta tätä vuotta. Meriliikenteessä Puola pyrkii aloittamaan työt meriliikenteen sosiaalisen toimintaohjelman paketista. Kun komissio vain äh, antaa asianmukaiset dokumentit, äh, puheenjohtajamaalle, niin alamme silloin pyrkimykset, jotta saataisiin mahdollisimman suuri edistys aikaan tässä asiassa sosiaalisen toimintaohjelman pakettiin tulevat todennäköisesti seuraavat osatekijät. Komission tiedonanto, tiedonanto sosiaalinen toimintaohjelma, sitten direktiivin uudistaminen, joka koskee vähimmäisvaatimuksia merenkulkijoiden koulutuksessa, niin kutsuttu STCV-direktiivi, sekä lainsäädäntöehdotus komissiolta, joka koskee toimeenpanoa merityösopimuksen osalta ja myöskin sen vaatimusten toteuttamista jäsenvaltioissa. Puolelle prioriteetti osatekijä tässä paketissa on juuri tämän STCV-direktiivin uudistaminen, joka perustuu kansainvälisen merenkulkujärjestön STCV-sopimukseen. Sen aiempi julkistaminen, joka pitäisi tapahtua vielä heinäkuussa ja myöhäisintään syyskuussa komission lupauksen mukaan, se mahdollistaa sen, että Puola pystyy tekemään työtä sen osan paketin kanssa ilman, että odotetaan loppuja näistä osatekijöistä. Haluamme kiinnittää huomiota niihin aspekteihin merenkulkijoiden koulutuksessa, jotla on vaikutusta siihen, että merityö tulee turvallisemmaksi. Puolan tavoitteena on se, että neuvoston kokouksessa 12. joulukuuta eh, hyväksytään yleinen lähestymistapa tähän direktiiviin. Pohjoitamaa pyrkii myös jatkamaan aiempien pohjoittajakausien työtä Belgia, Itävalta, äh, anteeksi Belgia ja Unkari. Eh, työ, joka koskee asetuksen muuttamisesta meri, meriturvallisuusviraston osalta. Komission ehdotuksen tavoitteena on se, että laajennetaan ja täsmennetään viraston tehtäviä ja se, että tehdään muutoksia sen hallintajärjestelmässä. Tähän asti se työt päättyvät, päättyvät kesäkuussa 2011 siihen, että neuvosto hyväksyy yleisen lähestymistavan tähän asiakirjaan. Tämän työn aloitti myös Euroopan parlamentti kesäkuun alussa esiteltiin jo ensimmäinen esittelijän mietintöluonnos. Neuvosto teki olennaisia muutoksia komission ehdotukseen verrattuna. Niillä pyritään täsmentämään lisää sääntöjä niin, että säilytetään tekstin henki. Tärkein niistä on se, että tehdään ero perus- ja lisätehtävien välillä viraston osalta. Neuvosto kiinnitti kovasti huomiota myös siihen, että kaikki tehtävät turvaisivat lisäarvon viraston toiminnassa ja että voitaisiin eliminoida päällekkäistyö eri elimissä. Esittelijä Fleckenstein kiinnittää myöskin tähän asiaan huomiota mietinnössään. Pidän tätä erittäin hyvänä lähtökohtana tulevaan yhteistyöhön neuvoston ja parlamentin välillä. Puola puheenjohtajana maana haluaa nimittäin jatkaa työtä tämän asian parissa läheisessä yhteydessä Euroopan parlamenttiin. Tietysti harkitsemme yhdessä sitä, että onko mahdollista hyväksyä se jo ensimmäisessä käsittelyssä. Neuvoston tasolla meillä on toive siihen, että poliittiseen sopuun päästään joulukuussa. Sitten ilmaliikenne tällä alueella Puolan prioriteettina puheenjohtajan maana on lentoasemapaketti. Komissiosta saatujen tietojen mukaisesti se pitäisi tulla julkaistuksi noin lokakuun kieppeillä. Siinä todennäköisesti on seuraavat lainsäädäntöehdotukset. Lähtö- ja saapumisaikojen niin sanottujen slottien jakaminen lentoasemilla, maahuolinta, sekä melun torjuntalentoasemien alueella sekä tiedonanto lentoasemien kapasiteetista. Puheenjohtajamaa keskittyy sääntöjen uudistamiseen maahuolinnan alalla. Koska aikaa on vähän, joka siis puheenjohtajamaalla on käytössään tämän asiakirjan työstämiseen, suunnittelemme esittelevämme raportin töiden edistymisessä 12. joulukuuta tänä vuonna. Toinen asiaryhmä, joiden parissa aiomme tehdä työtä, liittyy yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan, siis Single European Sky. Tällä alueella komissio on jo esitellyt mandaattiluottoksen neuvotteluihin korkean tason sopimuksesta EUn ja eurokontrollin välillä. Tämä neuvottelumandaatti mahdollistaisi tai se voitaisiin antaa tämä neuvottelumandaatti neuvoston äh, kokouksessa lokakuussa. Lokakuun tienoilla odotamme myös neuvoston, anteeksi, komission tiedonantoa siitä, miten rahoitetaan ja miten hallitaan se, että siirrytään kolmanteen vaiheeseen CESAR-projektissa. Jos aika antaa myöten, puheenjohtajamaa suunnittelee, että neuvoston päätelmät tässä asiassa hyväksyttäisiin mahdollisesti neuvoston joulukuun kokouksessa. Tuemme myös aktiivisesti Euroopan unionin komissio, komissiota eh, lentoliikennesopimusten solmimisessa kolmansien maiden kanssa, erityisesti kumppanimaiden kanssa, itäisen kumppanuuden maiden kanssa. Tässä ajattelen sitä, että Euroopan unionin komissiolle annettaisiin neuvottelumandaatti siihen, että neuvotellaan lentoliikennesopimus EUn ja Azerbaidsanin välillä. Puolen Auden aikana saatettaisiin myöskin saada päätökseen keskustelut lentoliikennesopimuksista niiden osalta, neuvottelujen osalta, joissa komissiolla on jo mandaatti, erityisesti Ukraina ja Moldovan osalta. Sitten maaliikenteen osalta. Puola puheenjohtajamaana haluaa jatkaa työtä vaikean, mutta tärkeän asian kanssa, joka on rautatiepaketin, ensimmäisen rautatiepaketin uudistaminen. Kuten tiedätte, 16. kesäkuuta neuvosto hyväksyi yleisen lähestymistavan tähän direktiiviin. Se oli hyvin vaikea kompromissi. Puheenjohtajamaa on sitä mieltä, että se on hyvä lähtökohta siihen, että sääntely raitioliikenteessä on avoimempaa ja tällä pystytään myös vahvemmentamaan kilpailukykyä suhteessa muihin liikennemuotoihin. Puheenjohtajamaan tavoitteena on se, että poliittinen sopu saadaan aikaan joulukuun neuvostossa samaan aikaan. Olemme valmiita keskustelemaan Euroopan parlamentin kanssa ja olemme valmiita läheiseen yhteistyöhön, jossa pyritään siihen, että tämä asiakirja hyväksytään. Jo valmistelujen aikana olemme tavanneet eh, esittelijän Ruva Serakianin ja rakentava keskustelu, joka käytiin silloin tässä tapaamisessa, niin sen myötä uskon, että yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa tässä asiassa tulee olemaan hyvin hedelmällistä. Puheenjohtajamaa pyrkii tekemään työtä myös asetuksen muuttamisen kanssa, joka koskee ajopiirtureita, joita käytetään tieliikenteessä. Komissio viittaa tarpeeseen muuttaa tähän astista lainsäädäntöä tällä alalla. Siinä on tavoitteena parantaa ajopiirtureiden, digitaalisten ajopiirtureiden tehokkuutta ja se, että ammattikuljettajat noudattavat sääntöjä, jotka koskevat ajo- ja lepoaikoja. Tämä on tärkeä asiakirja, koska, koska se liittyy kuljettajien työhön ja turvallisuuteen Euroopassa. Puheenjohtajamaan tavoitteena on aloittaa työt työryhmässä, neuvoston työryhmässä sekä riippuen siitä, miten työ edistyy työryhmässä, että voitaisiin hyväksyä joulukuun neuvostossa yleinen lähestymistapa. Lopuksi haluaisin kertoa teille että syyskuun alussa Puola puheenjohtajamaana eh, järjestää epävirallisen eh, liikenneasioista vastaavien ministeriöiden kokouksen, kokouksen aiheena keskusteluissa on puheenjohtajamaan ehdotuksen mukaan se, että saataisiin mobilisoitua budjetin ulkopuolisia varoja infrastruktuurin rahoittamiseen. Olen vakuuttunut, että erityisesti nyt kriisin aikana jonka, jonka koemme Euroopassa, tällainen keskustelu siitä, että olisi budjetin ulkopuolisia varoja infrastruktuurin rahoittamiseen, olisi erityisen tarpeellinen. Ja toivon, että jos kun yhdessä voimme vaihtaa kokemuksia, niin sitä myöden löydämme asianmukaiset vastaukset, jotta voimme vastata nyt näihin nykypäivän haasteisiin. Hyvät kuulijat, Puola on nyt ollut EUn jäsen seitsemän vuotta. Neuvoston puheenjohtajuus on nyt meillä ensimmäistä kertaa. Olemme pyrkineet valmistautumaan tähän rooliin niin huolellisesti kuin mahdollista. Uskomme, että yhteistyö parlamentin kanssa on hyvä ja uskomme, että yhdessä pystymme ratkaisemaan monia ongelmia. Kiitoksia huomistamme. Minister, thank you very much for your... Kiitoksia ministeri tästä esityksestä. Ja nyt sitten Grosch ensimmäisenä EPPstä. President, Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Kiitoksia näistä tiedoista, joita juuri saimme. Toivon teille kovasti menestystä, koska se, mihin olette ryhtyneet, on tällainen hyvin rohkea ohjelma. Ja tiedätte, että parlamentti on teidän puolellanne. Ehkäpä tänään vielä enemmän kuin aiemmin. Koska todellakin toivomme, että neuvosto teidän avullanne voi kehittää eurooppalaisempia vastauksia kuin mitä viime kuukausina on saatu kokea. Tässä puheenjohtajamaalla on tietysti tärkeä osa. Tärkeitä asioita on, joihin haluatte tarttua. TNT on tietysti äh, tarina, joka on tietysti alkanut jo ennen äh, jäsenyyttänne ja parlamentissakin sitä on käsitelty ja sen vuoksi on tärkeää, että TNT-hankkeet, niin kuin komissio ehdottaa, niin että olisi suurempi rahoitus, vahvennettu rahoitus, mutta vähemmän projekteja, niin että saataisiin äh, konkreettisia eurooppalaisia projekteja mukaan. Ja meidän tehtävämme on sitten että komissioneuvosto ja me pysymme uskottavina tässä debatissa ja teidän rooli on tässä tärkeä. Uskottavia olemme silloin, jos emme puhu prioriteetista 20 vuoden ajan, vaan kun toteutamme niitä. Niitä ei ole toteutettu, kun ei ole ollut poliittista tahtoa ja toisaalta ei rahoitusta tarpeeksi. Ja molemmat aspektit täytyy ottaa huomioon. Tämä tulee osaksi myös valkoisen kirjan painopisteitä tässä valkoisessa kirjassa haluamme pyrkiä yhteistyöhön kanssanne. Haluamme keskittyä siihen kymmenen vuoden ajan hyvin konkreettisesti ja asettaa nämä painopisteet ja toivon, että lähdette mukaan. Tietysti ilmaliikenteessä lentoasemapaketti tulee meidän käsittelyyn myös. Maahuolinnassa tietysti ei ole helppo asia Jotkut ovat sitä mieltä, että se mitä on jo on riittävästi, jotkut haluavat eteenpäin. Toivon tässä menestystä. Että palvelut saisivat paremman laadun, niin se olisi hyvä. Niin, ettei välttämättä markkinat sääntele kaikkea. No ilmaliikenteessä yksi kysymys vielä. No, europäische, diese Maßnahmen auf europäischer Ebene wirklich Fortschritte kennen. Euroopan tasolla pitäisi tässä päästä eteenpäin ja mitä Unkarin puheenjohtaja, Unkarin puheenjohtajamana sanoi aiemmin, niin pyytäisin, että Puola puheenjohtajamana voisi antaa merkin viestin siitä, että Schrift kommt. Ich weiß, es hängt nicht nur von Polen ab, es hängt unter anderem auch von Litauen ab, aber das wäre ein sehr positives Zeichen, denn wir im Parlament wollen... Se olisi positiivinen viesti, koska haluamme, että tämä aikataulu, joka on ryhdytty, niin siitä voita pidettäisiin kiinni. Sitten turvallisuuslentoasemoilla tällainen äh, vartaloskanneri ja niin edelleen. Emme halua kokea jälkeen sitä, mitä tänä vuonna on koettu, että viime hetkellä jotkut valtiot sanovat, että, että emme lähde tähän mukaan. Olemme hyvin avoimia tässä keskustelussa ennen tämän vuoden loppua tai ensi vuoden alussa haluamme tietää, että ovatko maat valmiita ja pystyvätkö ne 2013 ottamaan sen käyttöön, mitä on aiottikin ottaa käyttöön. Tieliikenteessä siellä on mielenkiintoinen asiakokonaisuus. Meidän näkemyksemme on tässä ajopiirtureista se, että se tietysti lisää turvallisuutta, tietysti määrittelee työehdot kuljettajille, mutta täytyy myös sopeutua tiettyihin realiteetteihin ja myöskin rajat ylittävässä liikenteessä. Ei olisi niin, että jotkut alueet ovat ankaria, jotkut ovat sitten löysempiä. Se ei olisi hyväksi. Eli enemmän koherenssia eri maiden välillä olisi hyväksi kaikille. Ja sen vuoksi lopuksi sanon, että te olette hyvin mielenkiintoinen kumppani, jotta myöskin kun otetaan huomioon suhteet kolmansiin maihin, niin niitä voidaan muotoilla vielä konkreettisemmin. Euroopan tasolla teidän kokemuksena ovat meille tärkeitä ja sen vuoksi olemme iloisia siitä, että olette puheenjohtajamaana ja tietysti eteenpäin puolelta voitte olla varmoja siitä, että teillä on näissä pyrkimyksissä meiltä täysi tuki. Mr. Al-Kadrawi for the S&D Group. Edustaja El Kadrawi SND-ryhmästä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä ministeri sosiaalidemokraatit toivottavat teidät tervetulleeksi lämpimästi tänne ja toivottavat teille myös paljon menestystä. Totitte paljon erilaisia asioita esille, mutta monissa näissä kysymyksissä on se, että ne pitää vielä saada komission esittelemäksi ja ehkä tässä nyt on hieman tyyntää ne myrskyjä ennen kuin ne sitten tulevat meille esille. Mutta ei tietysti ole varmaa, että kykenette nämä asiat loppuun viimään tietysti on tärkeää, että näiden asioiden käsittelykin aloitetaan. Käsittelen tässä tiettyjä tärkeitä kysymyksiä. Ilmailu luonnollisesti on asia, joka on prioriteetti teidän kysymyksissänne. Ja sitten Cesarin alkuvaihe, siitä olet ilmoittaneet sen koska ei hanke sitten yhtenäinen ilmatila. Tässä tietysti täytyy jäsenvaltioiden pitäytyä sitoumuksissaan, jotta se saadaan todella toteutettua. Puheenjohtajavaltion tehtävä mielestäni on tehdä siitä todellinen prioriteetti ja tehdä selväksi kollegoille, että näin pitää tapahtua koko unionin edun nimissä. Mehän tiedämme, minkälaisia säästöjä ja skaalatuottoja ympäristön suojelua sillä saadaan aikaiseksi. Ja näin ollen myös ilmailupuolella turvallisuuskysymys on käsitelty, mutta se mikä ehkä vielä puuttuu on se direktiivi, jossa sopimukset turvallisuusmenettelyiden rahoituksesta käsiteltäisiin. Tässä on kyseessä asia, jossa kollegani Jörg, Jörg Kleidfield on esittelijänä. Ja mietin vain, että onko puheenjohtajavaltio myös ajatellut työstää tätä puolta. Ja sen jälkeen sitten merikuljetukset. Meillä on varmaankin tilaisuus tarkastella tätä kysymystä ja käydä sitä mielenkiintoisia keskusteluja, sillä se on tärkeä prioriteetti. Kollega Kurt Fleckenstein myöskin käsittelee asiaa mietinnössään ja tarkastelee viraston toimivaltaa. Minulla on kuitenkin tunne siitä, että on mahdollista tästäkin asiasta päästä sopimukseen. ten verkoista sitten. Meillä on edessämme tärkeät ajat, jolloin tavoitteena on päättää siitä, millä tavalla tuo kartta muotoutuu, mitkä väylät, mitkä kohteet, mitkä pisteet, mitkä satamat, lentokentät, mitkä määritellään sellaisiksi, että ne kuuluvat verkoston ytimeen. Se on erityisen tärkeää, kun näin tehdään, että tarkastellaan myös sen seurauksia ja toisin sanoen voidaan myös taata se, että me saamme rahoituksen sille, että asia toteutetaan. Ja uskoakseni keskustelun täytyy mennä siihen suuntaan, että käydään keskustelua ähm, budjetista ja monivuotisesta budjetista, joka tämän kanssa käydään sitten rinta rinnan. Eh, direktiivit, jotka koskevat sen siitä, niissä täytyy selkeästi ottaa esille rahoitus ja hankkeet, jotka liittyvät ylipäätään eurooppalaisen lisäarvon tuottamiseen. Me lisäksi kannatamme myöskin tätä use it or lose it periaatetta, niin kuin se tällä hetkellä nimitetään, eli sitoudutaan hankkeeseen ja sen täyttämiseen siihen saadaan rahoitus, mutta jos sitä ei toteuteta tietyn ajan sisällä, niin silloin nuo tuo rahoitus menetetään ja se ei jää jäsenvaltioon, vaan se palautetaan takaisin liikennerahastoon, josta se sitten uudelleen investoidaan. Viimeinen kysymys koskee budjettia, ja tiedän, että se ei kuulu suoraan teidän toimivaltaanne, mutta haluaisin kuitenkin kys- pyytää, te- pyytää teiltä, että yhdessä valtiovarainministerikollegoiden kanssa keskustelisitte liikenteestä ja puolustaisitte liikennettä, sillä meillä on tällä hetkellä Koreperin ehdotus siitä, joka koskee eh, siis vuonna 2012 ja TEN-T-verkkoja, että näistä poistettaisiin 101 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti siis ei voida vedota eh, sen puolesta, että rakennetaan hyvin kunnianhimoinen verkosto ja toisaalta sitten toiset kollegat taas leikkaavat budjettia. Eli tämä pitäisi ehkä ottaa huomioon ja haluaisin, että kiinnittäisitte siihen huomioon. Tämä koskee myös monivuotista talousarviota. Tehän tiedätte, että Euroopan komissio on juuri käynnistänyt sellaisen. Se on keskustelu, joka käydään varmaan seuraavien kuukausien ja seuraavan vuoden aikana. Ja tässäkin suhteessa on tärkeää valvoa sitä, että ne varat, joita komissio on ajatellut suunnata liikenteeseen ja kuljetukseen, että ne myöskin jäävät sinne talousarvioon niin, että meillä on mahdollisimman paljon eurooppalaisia varoja vuoteen 2020 asti, jotta voidaan todella investoida näihin kysymyksiin. Siinä oikeastaan kaikki asiat. Tässä on monia muitakin teemoja vielä, mutta uskoakseni ne ovat erittäin tärkeitä. Kaikkea menestystä teille. For the Liberals, Mrs. Bilbao. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että ne tuli niin myöhään, mutta nyt tällä hetkellä käsitellään paljon asioita muuallakin. Aivan ensiksi haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota ja ryhmäni nimissä sanoisin, että olemme samaa mieltä valmiita tarkastelemaan direktiiviä, joka liittyy merenkulkuun. Eh, tietenkin mm, se tulee samaan yhteyteen kuin tämä virasto. Ja tällä tavoin voisimme samalla parantaa merenkulun turvallisuutta. Me olemme aivan samaa mieltä tästä direktiivistä, koska se parantaa ei pelkästään tilannetta niiden osalta, jotka tekevät töitä merellä, mutta yleisestikin merenkulun turvallisuutta – sitten tämä lentokenttäpaketti, meidän ryhmämme odottaa kovasti, että voidaan tarkastella sisältöä, mutta olemme sitä mieltä, että tässä lentokenttäpaketissa pitää jatkaa myös niissä asioissa, jotka vielä ovat avoinna. Ja tässä tarvitaan pieni sysäys, jotta voitaisiin päästä eteenpäin me tarvitsemme nyt välineitä, joiden avulla voidaan, voidaan saada aikaan tehokkaita ratkaisuja hankaliin tilanteisiin. Olen tyytyväinen samaa mieltä kanssanne, kun puhutte siitä, että tarvitaan sopimus kolmansien maiden kanssa, Azerbaidžan, Ukraina, Bulgaria on mielenkiintoista ajatellen kohesiota ja sisäistä kehitystä myös, että saadaan aikaan tällaista. Ensimmäinen rautatiepaketti. Me tiedämme, että ei ole helppoa päästä tässä päätökseen. Olemme sen nähneet jo viime päivinä ja pyydämme teiltä erityisponnisteluja, jotta saadaan yhteen nämä häjänäiset mielipiteet. Haluaisin kysyä teiltä kuitenkin, mitkä ovat avaimet, joilla päästään ensimmäisessä rautatiepaketissa tai sen uudistamisessa eh, päätökseen. Nyt haluaisimme eh, tietenkin eh, tähän liittyen tietää, mikä on eri parlamentin ryhmien kanta. Ja sitten Euroopan laajuiset verkot. Tässä eh, tulee leikkauksia ja olemme samaa mieltä siinä, että eh, pitää olla myös innovaatioita, jotta saadaan rahoitusta tähän. Mm, meillä on kokemuksia myös eh, julkisen ja yksityisen puolen yhteistyöstä tässä asiassa ja tällä tavoin voitaisiin rakentaa edelleen infrastruktuureja, joita tarvitaan eurooppalaisessa kehityksessä. Mitä tulee matkailuun, meidän mielestämme on tärkeää äh, antaa sille sysäys teidän äh, puheenjohtajakaudellanne, koska matkailu on yksi ALDE-ryhmän äh, prioriteetteja ja Euroopassa on paljon potentiaalia jolla voitaisiin kehittää matkailua ja sitä kautta myös laadukkaita työpaikkoja ja taloutta silloin, kun asiat hoidetaan hyvin. Lopuksi sanoisin vielä, että mitä tulee eh, rautatiemarkkinoihin, te, te maininnut eh, rautatieyrityksiä, yhtiöitä. En tiedä, onko tämä sellainen eh, asia, josta aiotte jotain sanoa vai aiotteko tehdä, aiotteko tehdä jotakin sen parissa, varsinkin tässä rautatiepaketissa? Kiitos. Bilbao, just to remind you, the tourism minister... Niin, edustaja Bilbao, turismi, ei, matkaisu, matkailuministeri tulee seuraavaksi, eli ne kysymykset menevät sitten hänelle. Niin, anteeksi. Edustaja Van Dalen. Ja, welkom meneer minister. Tervetuloa, hyvä ministeri. Ja haluan onnitella teitä Puolan puheenjohtajakauden alusta. Oli oikein mielenkiintoista, että jaoitte niitä mansikoita ja sanoitte, että Puola maistuu parhaalta. Itse en niitä kyennyt syömään, mutta mielestäni kuitenkin tämä tempaus oli aivan ainutlaatuinen. Joten tässä hengessä sitten jatketaan. Otan esille muutaman kysymyksen. Asia, joka koskee, joka minua kiinnostaa eniten, eli merikuljetukset. Olette laittaneet sen esityslistallanne. Tietysti aina on tasapaino olemassa turvallisuuden ja työllisyyden välillä, mutta minusta pitäisi ottaa mukaan vielä yksi näkökulma tässä pohdistelussa, nimittäin ammatin houkuttelevuus. Mehän tiedämme, että yhä enemmän henkilökunta tulee Euroopan ulkopuolelta ja se vaikuttaa koko meri teollisuudesta, näin voitaisiin nimittää, ja meritoimintaan. Eli veton teihin, että älkää katsoko pelkästään turvallisuutta. Luonnollisesti se on tärkeää, mutta katsokaa myös sitä, millä tavalla itse nuo ammatit merenkulussa, miten niitä voidaan pitää houkuttelevana nuorille ihmisille. Toiseksi Ähm, haluan erityisesti kysyä teiltä myös sisävesipaketista ja vetoisin teihin siinä, että haluaisin, että vielä nyt koputtaisitte komissiota olkapäälle niin, että komissio nyt sitten tuottaisi tällaisen paketin sisävesikulusta niin, että komissio sen hoitaisi. Kolmanneksi TEN-verkot. Tietysti niistä kannattaa puhua ja vaihtaa näkemyksiä, mutta kaikkihan me tiedämme myös, että nyt ollaan ihan valtavassa kriisitilanteessa Euroopassa. Valtiovarainministerit miltei päivittäin kokoontuvat ja eurovyöhykkeen ministerit myöskin. Ja sillä on tietysti suora vaikutus myös TEN-verkkoihin. Toivon kuitenkin, että sillä on myönteinen vaikutus, nimittäin se, että tästä TEN-verkosta tehdään tällainen todellinen ydinverkko, koska sitten alkaa pohdinta siitä, että mitä tuohon ydinverkostoon kuuluu. Ja haluaisin, että teillä olisi tässä tiukka kanta niin, ettei puhuttaisiin kaiken maailman rautateista pikkualueiden äh, välillä, jotka ovat rajaylittäviä matkoja, vaan että puhuttaisiin tästä ydinverkostosta. Meillä pitäisi olla rohkeus ja tahto sanoa ei näille valtaville äh, toivelistoille kaiken maailman tarpeista, joita muut esittävät. Ja sitten sloteista on puhuttu. Ja suuret linjat, kuten äh, liikenteen tulevaisuudesta kertova valkoinen kirja, puhuvat liikenteen vihreämmäksi muuttamisesta – ja sitten pohditaan sitä, että mikä liikennemuoto on vihreämpi kuin toinen. Ja nyt tässä haluaisin kuulla, että mitä aiotte tehdä sen eteen, että nimenomaan ne liikennevälineet, joilla on vähemmän päästöjä, millä tavalla aiotte niitä edistää? Sillä se on kyllä avainasemassa oleva kysymys meidän keskusteluissamme. Meidän täytyy saada aikaiseksi aloitteita. Ja näin voimme investoida juuri sellaisiin välineisiin, liikennevälineisiin, jotka aiheuttavat vähän melua ja vähän päästöjä. Haluaisin kuulla, millä tavalla täytyy vahvistaa lopuksi. Mielestäni on tärkeää se, että tarkastelemme sitä, millä tavalla liikennettä ja varsinkin siihen liittyviä lepoaikoja hoidetaan. Siinä hallinnointi on valtavan erilaista. Kukaan ei oikeastaan tiedä, että millä tavalla sitä aluetta pitäisi hallinnoida. Siinä on kysymys siitä, että rekkayrittäjien, kuljettajien ja kaikkien muiden etut ovat ristiriidassa keskenään – ja minusta ei ole tärkeää, että me nyt saamme uusia säännöksiä, vaan nimenomaan keskitymme samankaltaistamiseen niissä artikloissa, joita meillä nyt tällä hetkellä on säännöstössä, ja niin, että harmonisointi ja hallinnointi ovat oleellisia. Yhdessä EPP-kollegan kanssa pidimme kuulemistilaisuuden tästä asiasta ja silloin saimme kuulla koko elinkeinoelämän yhdeltä alalta yhdestä suusta sen, että siellä odotetaan yhdenmukaista säännösten so- ja olemassa olevien säännösten soveltamista. Toivon teille kaikkea menestystä tulevana kautenanne. Kiitoksia. Thank you. Final speaker in this... Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja vihreille, edustaja Kramer. Ratspräsident, eh, Sie haben ja... Neuvoston puheenjohtaja mainitsitte, että seitsemän vuotta sitten vuonna tuli jäseneksi ja nyt on ensimmäistä kertaa puheenjohtajamaa. Voin ymmärtää tunteen, jos 20 vuotta sitten olisi sanonut, että näin käy, niin olisi sitten julistettu hulluksi. Mutta nyt tämä on realiteettia, joten näin Eurooppa ja maailma ovat muuttuneet ja hyvä niin. Sen vuoksi toivon teille paljon menestystä puheenjohtajamaana, koska se tulee meidän kaikkien hyväksi Euroopassa. Muutaman asian haluaisin ottaa esille, jonka tekin esittelitte. Meillä on Grandes Pascalin mietintö viime viikolla, viikolta. Siinä on sovittu ja ilmaistu, että koulutus sosiaaliset standardit täytyy ottaa myös huomioon lentoaseman työntekijöille. Oletteko samaa mieltä ja teettekö näin omassa maassanne, että juuri turvallisuushenkilökunnan kohdalla ei ole mitään sosiaalista polkumyyntiä, miten haluatte asiaa edistää? Puhuitte myös ajopiirputtureista. Tiedämme, että sillä on paljon väärinkäytöksiä. Tiedämme myös, että valvonta on ihan erilaista Euroopan eri osissa. Haluatteko, että valvontaa terävyytetään ja voitteko tukeutua kokemuksenne puolessa, miten niin voidaan tehdä, koska meille on kerrottu, että kuskit ovat soittaneet poliisiasemalle, että ottakaa minut kiinni, koska yritys määrää, että ajan vielä 14 tunnin jälkeenkin. Eli toimikaa terveemmän kontrollin puolesta. Puhuitte sosiaalisesta toimintaohjelmasta meriliikenteessä on myös ympäristötoimistoohjelma, erityisesti Itämerellä se ei koske pelkästään Puola, vaan muita Itämeren valtioita. Ja vuonna 15han tietysti siellä päästöjä pitäisi vähentää kovasti. Tuetteko sitä ja tukeeko Puola sitä? Sitten puhuitte TEN-T-verkoista ja myöskin liikenneyhteyksistä naapurivaltioihin. Meillähän oli aamulla keskustelu jo Puolan yhteyksistä naapurivaltioihin ja suurin pohjoisverkostoon ja sitten on painotettu, että myös Liettuan yhteys ja Rail Baltica pitäisi liittää siihen tähän Puolan suurinopeusverkkoon. Meidän TNT-verkot eivät kärsi siitä, että meillä olisi liian vähän rahaa vaan tarvitsemme toisenlaista politiikkaa. 30 TNT-verkossa siellä on neljä suurprojektia, Perenapasistunneli, Lyon Torino-tunneli ja sitten Messinan silta. Nyt jos saamme enemmän rahaa ne tulevat vuonna 2016 mennessä 50 prosentin sijaan 60 prosenttisesti valmiiksi, mutta se ei auta ilmastopolitiikassa, eli täytyy olla uudelleenarviointi. Se koskee teidän maatanne ja Eurooppaa. Käytävä viisi, tunnette sen Via Baltikasta, Varsovan kautta Välimerelle, Arjanille, rannikolle. Tämä käytävä, se pitäisi liittää toiseen käytävään Pariisi Bratislava ja nyt sitten päätös Viinissä, että liitynkö käytävään viisi maa teitse, joka on suhteellisen tasainen Chopronin tie, ja voin käyttää sitä myöskin hyväkseni, jota, rakennetaan, jota on rakennettu myös eurorahoilla, vai rakennetaanko tunneli äh, Alppi, Alpeille ja niin, että mahdollisimman kallista ja pitkäaikaista ja vähän projekteja saadaan valmiiksi. Tämä on vain yksi esimerkki koska monessa tapauksessa, minä tulen Saksasta, voisin nimetä viisi projektia, jossa 20 vuoden ajan on sinne haudattu rahaa ilman liikennepoliittista vaikutusta. Eli selkeä kysymys. Toimitteko sen puolesta, että kun meillä on vähän rahaa, niin että sillä saadaan paljon tehokkaasti ja nopeasti liikenneinfrastruktuuria parannuksi niin, että voidaan siirtää liikennettä kiskoille kaupungeista. Sitten nämä yksityisen ja julkisen kumppanuudet, PV-kumppanuudet, siitä olemme keskustelleet jo 20 vuoden ajan. Kaikki ovat ennen puolesta, mutta sitä tuskin toteutetaan. Minulla on toinen ratkaisu, Sveitsi. Todennäköisesti kun ei ole EU-jäsenmaa, niin se osaa sen oikein hyvin. Tiemaksulla on rahoitettu Alppi, Alppi, Alpeilla oleva tunneli, Kolme ja puolen tonnin jälkeen voitaisiin ottaa tiemaksu rekoille nyky, nykyisten sääntöjen mukaan jo voitaisiinko siitä saada rahaa infrastruktuurihankkeisiin. Olemme saaneet tietoja, että Puola 1,2 miljardia euroa, jotka oli aiottu kiskoille, haluaa siirtää tieliikenteeseen. Nyt minulla on eri tietoja. Toisaalta on tieto siitä, että heinäkuun lop, että heinäkuussa on jätetty tämä ehdotus. Toinen tieto se, että se ollaan vielä jättämässä. Mutta tämä olisi ennakkotapaus, sen vuoksi Kalleessa me olemme sitä vastaan, koska eh, jos näin tapahtuisi, niin monet kiskaprojektit niistä maista, jotka siis projektit hyväksymme, ja sitten sanotaan, että tämä ei onnistunut ja mennään tieliikenteeseen, sitä emme halua koska vain toisenlaisella tieliikennepolitiikalla liikennepolitiikalla voimme torjua ilmastonmuutosta. Eli tieto siitä, että miten liikenneministerin ajattelette asiassa, mutta myös neuvostopuheenjohtajana, jonka täytyy ottaa huomioon, että tässä ei aseteta vääriä prioriteetteja. Viimeinen kohta suurprojekteista. Se koskee uusia rautatieasemia. Minulle oli mielenkiintoista kuunnella tänä aamuna, että kun teillä on tämä ajattelette eh, Woodsin rautatieasema tässä, että sillä tehdään muutostöitä. Sotilissa meillä on erityistä kokemusta näissä suurinopeusverkostoissa. Halusimme aiemmin muuttaa, muuttaa kaikki rautatieasemat EU-ssa, ei ole yhtäkään euroa siihen. Stuttgart ei saa mitään siitä. Brynnenissä haluttiin myös muuttaa rautatieasema. Se ei ole EU-asia. Kysymykseni Edutteko myös sitä kantaa, että rautatieasemien muuttamisessa ovat osavaltiot, alueet ovat vastuussa ja että EU rahoittaa vain näitä liikenneyhteyksiä, näitä asemien välisiä liikennepätkiä? Five. Kiitoksia, hyvä ministeri. Kysyisin, voisitteko vastata ensimmäiseen viiteen kysymykseen ja sitten minulla on viisi muuta puhujaa vielä toiselle kierrokselle. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo za E, wszystkie e, szczególnie e, sympatycznie... Kiitoksia näistä sympaattisista sanoista, erityisesti niissä, jos toivoitte puolelle puheenjohtajamaana menestystä. Annoitte meille rohkaisua ja kannustusta, mutta kiitos myös näistä mielipiteistä, jotka koskivat tärkeimpiä ongelmia – jotka ovat Puolan puheenjohtajakauden aikana edessä, mutta tietysti laajemmin myös koko EUn edessä. Pyrin äh, vastaamaan näihin ongelmiin ja kysymyksiin. Jos puhutaan siitä, että E, temat. E, temat, który e, pojawia się w... Nämä ilmatilan ruuhkat. Polska przywiązuje do fabów wielkie znaczenie. Tähän kiinnitämme erityistä huomiota. Ei pelkästään puheenjohtajamaana. Viimeistelemme sopua sopimusta Liettuan kanssa. Ja toivon, että puheenjohtajakauden aikana allekirjoitetaan sopimus. E, to będzie yhteisestä Baltian maiden e, że e, Functional Airways Blogista, eli Fabista. Eli tälle yhtenäiselle ilmaliikennealueelle kiinnitämme erityistä huomiota. Puheenjohtajakauden aikana haluamme käsitellä myös teknistä ulottuvuutta CESAR-hankkeessa. Tämä kysymys tuli esille ei pelkästään herra Groschin puheenvuorossa, vaan myös jäsen Bilbaon esityksessä. Jos puhutaan muista kysymyksistä, jotka liittyvät ilmaliikenteeseen, eli nämä henkilöskannerit, e, nesteiden valvonta, turvallisuuskysymykset ilmaliikenteessä. Niin ongelma, johon kiinnitämme suurta huomiota, Eli ne ovat ongelmia, johon kiinnitämme suurta huomiota, koska ne ovat kysymyksiä. Erityisesti jos puhutaan skannaamisesta, ne ovat hyvin arkaluontoisia asioita. Ne koskevat yksilön vapauksia ja oikeuksia. Tulee esille myös ongelma siitä, että mikä on tietosuojan osuus, henkilötietojen suojan osuus. Turvaskannerit on lupaava tekniikka, joka voi olla hyvin hyödyksi mutta meidän täytyy ottaa huomioon myöskin ne riskit, jotka liittyvät siihen, että tällainen teknologia yleistyy. Kun viime viikolla hyväksyttiin siviiliilmailun äh, turvakomiteassa, sillä hyväksyttiin ratkaisu, niin se on parlamentin odotuksia vastaan. matkustajien terveyden suojelussa, mutta myöskin kun otetaan huomioon skannereiden käytön vapaaehtoisuus ja perusoikeuksien kunnioittaminen niiden henkilöiden osalta, jotka, jotka, jotka kanskaneriin tulevat. Ja tässä mielessä, kun tässä tullaan parlamenttia vastaan, niin toivottavasti parlamentti tukee näitä ratkaisuja. Sitten turvallisuusaspektien rahoitus. Tämä kysymys tuli esille jäsen El Kadrawin kysymyksessä. Tämä oli esityslistalla neuvostossa kaksi vuotta sitten. Ja silloin asia jäi jumiin todellakin. Puola puheenjohtajamaana tässä valmisteluaikana harkitsi, että onko nyt jo poliittista tahtoa siihen, että asia esiteltäisiin uudelleen esityslistalle. Tätä varmuutta vielä ei ole, ja siinä mielessä emme meillä olisi sellaista tunnetta, että pystyisimme ottamaan asian esille. Mutta toivon, että tässä konferenssissa, jonka järjestämme syksyllä, niin että siellä näistä ongelmista voimme sitten keskustella. Eli tässä luomme jonkunlaista pohjaa, eräänlaista pohjaa sille, että voitaisiin palata käsittelemään tätä ongelmaa. Sitten jos puhutaan tentiverkkojen ongelmasta ja rahoituslähteistä. Mielestäni tämä on avainkysymys, että voitaisiin ylläpitää kaikki tähänastiset rahoituslähteet. Voimme puhua, että nämä perustavanlaatuiset lähteet ovat tietysti jäsenvaltioiden budjetit, EUn budjetti, mutta aktiivisesti täytyy etsiä uusia rahoituslähteitä, ja sen vuoksi puoluepuheenjohtajamaana on ehdottanut keskustelua tästä asiasta tässä epävirallisessa ministeriöiden kokouksessa, joka siis pyydetään syyskuussa. Jokaisella maalla on omat kokemuksensa rahoitusjärjestelmistä infrastruktuurille voi olla eh, myöskin tässä julkisia ja yksityisen, yksityisen kumppanuudessa. Puolella on sekä hyviä että huonoja kokemuksia PP-kumppanuuksista. Ei pelkästään tiehankkeita ole tässä mukana, vaan myös ra- raitio, raideliikennehankkeita. Rakennamme uuden aikaisia rautatieasemia juuri PP-kumppanuuden puitteissa. Ja se on osaksi myös vastaus eh, jäsen Kramerille – ja ne ovat hyviä kokemuksia. Saamme aikaan uuden aikaista infrastruktuuria tulevaisuutta varten, mutta meillä on myös huonoja kokemuksia. Tiedämme myös, että Eurostat hyvin tarkasti määrittelee julkista velkaa, jota syntyy PP-kumppanuuksien puitteissa. Meidän täytyy löytää tapa, että miten tämän ongelman kanssa tullaan toimeen niin ettei jarrutettaisi sitä prosessia, jossa uudistetaan ja rakennetaan liikenneinfrastruktuuria. Sitten jos puhutaan meriliikennepaketista, niin tätä kysymystä pidämme olennaisena kysymyksenä. Ja mainitsemme sen prioriteettien joukossa puheenjohtajakaudella. Myöskin erityinen periaate siitä, että merenkulkijoita koulutetaan. Se ongelma ei ole pelkästään, että luodaan uudenaikaisia työmarkkinoita – tämä sosiaalinen ulottuvuus, vaan kyse on myös turvallisuudesta. Ja tähän tässä liitimme myös meriturvallisuusvirastoa koskevaan työhön. Olisi tärkeää, että tässä ei tule liikaa sääntelyä myöskään, ja tämä oli myös neuvoston näkökulma. Kyse oli siitä, että ettemme laajana byrokratiaa. Sen vuoksi tämä jako perustehtäviin virastolle, jo, joilla pyritään lisäämään turvallisuutta meriliikenteessä, ja sitten nämä lisätehtävät, täydentävät tehtävät. Ja mielestäni tässä ollaan löydetty hyviä ratkaisuja. Se on hyvä lähestymistapa tähän kysymykseen. Sitten nämä FABit, toiminnalliset ilmatilan lohkot. Siihen vastasinkin jo osikkaan. Kiitoksia teille siitä, että kiinnititte huomiota siihen, että TNT-verkkojen uudelleenarvioinnin yhteydessä on annettu paljon painoa eh, rajat yhteyksille ja, se, ja yhteyksille kolmansiin maihin. Se on tärkeä lähestymistapa. Euroopan unionilla, jos sen täytyy siis suorittaa myös lisätehtäviä. Puolan pääministeri, kun hän esitteli Puolan prioriteetit Puolan puheenjohtajakaudelle täysistunnossa, niin hän kertoi, että kumppanuuksien rakentaminen itäisen kumppanuuden puitteissa on yksi prioriteeteista puolelle puheenjohtajakauden aikana. Minä kun olen neuvoston puheenjohtaja, niin iloitsen kovasti siitä, että meillä on näin käytännöllinen vahvistus tälle väitteelle liikenteen alueella. Koska mitäs muuta kuin yhteyksien rakentaminen kolmansien maiden kanssa, erityisesti niiden kanssa, joita pidämme sen maaryhmän jäseniksi, joka koskee tästä kumppanuutta. Sitten rautatiepaketti. Neuvostossa tärkein ongelma koski kysymystä rahoituksesta. Markkinoiden sääntelyä, ja sitten rautatiepalveluiden tarjoamista. Toivon, Näistä ongelmista keskustellaan myös parlamentissa ja varmaankin, kun parlamentin kanta viimeistellään, niin aloitamme uuden vaiheen työssä tässä asiassa, joka on poikkeuksellisen tärkeä. Se on poikkeuksellisen tärkeää, koska rautatieliikenne aiheuttaa vähiten päästöjä meriliikenteen ohella – usein unohdamme tämän asian keskustelussa. Mutta meriliikennepaketissa jo puhuimme. Asiasta kannattaa muistuttaa, että jos puhutaan päästöjen rajoituksista, hiilidioksidipäästöjen rajoituksista, niin ei pelkästään raitioliikenne ja meriliikenne ole haasteinen edessä, vaan tietysti myös tieliikenne. Voimmeko tehdä jotain? Mielestäni me voimme. En haluaisi nyt liiallisesti kertoa teille esimerkkeistä Puolasta, mutta muistutin tästä jo täysistuntokäsittelyn aikana, sen vuoksi uskallan vielä kertoa tästä tässä asiasisältöä käsittelevässä valiokunnassakin vielä, että ensimmäinen heinäkuuta lähtien tote, panemme toimeen sähköistä järjestelmää metaanin osalta. Meillä oli lykkäyksiä. Mutta miksi tästä puhun? Koska nämä osuudet laskettiin niin, että alhaisimmat maksut teiden käytöstä maksavat ne yrittäjät, ne kuljettajat, joilla on puhtaimmat ajoneuvot. Eli heidän moottorinsa aiheuttavat vähiten hiilidioksidipäästöjä. Ja tästähän, niin nyt ilmeisesti puhun liikaa, mutta tästä puhuttiin Eurovinjettikeskustelussa. No, loppuihin kysymyksiin vastaan myöhemmin, mutta jos puheenjohtajalle sopii, niin koska tämä asia on tärkeä. Se otettiin esille konferenssissa tänään, että, tai tässä kokouksessa otettiin esille, että tämän 200, miljardin 200 miljoonan siirtämisestä raitioliikenteestä tieliikenteeseen. Mistä tämä ongelma tuli esille? Puola ensimmäistä kertaa näin suuressa mittakaavassa realisoi nyt suuria infrastruktuuriprojekteja sekä jos puhutaan raitio, raidetie, liikenteessä on suurta modernisointia, mutta myös tieliikenteessä. Puolessa on syntyneet jättiläismäiset markkinat. Puolen potentiaalia on käytetty liian vähän hyväksi. Ja samaan aikaan monissa eu maissa on jarrutettu omia hankkeita. Me olemme tulleet sitten edunsaajiksi näissä suurissa määrärahoissa. Ja kun avasimme markkinat, niin tämä kilpailu aiheutti sen, että huutokauppa kustannukset äh, vähensivät kustannuksia olennaisesti. Kun on enemmän kilpailua, hinnat äh, pienenivät. Ja hinnat olivat paljon pienemmät kuin mitkä olivat investoijien suunnitelmat. Ja että voidaan tehtävistä selviytyä, siis niistä tietysti, jotka ovat sitovia EU-ssa. Ja meillä ei ole raidi, ra, raideliikenteessä uusia projekteja. Ja kun olen liikenteestä vastuussa, niin en voinut sallia sitä, että edes yksi euro eurooppalaisista veronmaksajilta menisi hukkaan. Sen vuoksi ehdotimme sitä, että siirretään näitä määrärahoja tieliikenneinvestointeihin. Mutta teemme työtä uusien hankkeiden parissa ja sitten seuraavissa budjettinäkymissä tämä epätasapaino, joka on tullut esille tällä rahoituskaudella, niin sen varmaan tasoitamme seuraavalla kaudella. Ja haluaisin painottaa, että tässä ei ole mitään oikuttelua. Me emme vaan voi hukata näitä rahoja. Ja kun ehdotimme tätä siirtoa, niin vasta silloin Euroopan unionin komissio sanoi, että siinä tapauksessa voitte siirtää nämä rahat pienemmille projekteille olemassa olevien reittien uudelleen elävöittämiseen. Painotan, tämä ehdotus tuli esille vasta sen jälkeen, kun me olemme ehdottaneet siirtoa. Aiemmin komissio sanoi, ei tällaista mahdollisuutta ei ole. Kiitoksia paljon tästä lisäajasta. Täällä on vielä kuusi puhujaa, sen tähden tämä paniikki. Nyt meillä on vähän aikaa enää jäljellä. Haluaisin äh, rajoittaa puheenvuorot kolmeen minuuttiin. Ja äh, sitten ministerin äh, vastaukset rajatusti. Edustaja Saaris ensin. Kiitoksia ministeri, olen kovin iloissani, että olette täällä vierailulla tänään. Odottelen näistä kunnianhimoista tavoitteista ja toivon menestystä niiden toteuttamiseen erityisesti tässä yhtenässä eurooppalaisessa ilmatilassa, joka on lähellä sydäntämme. Olette puolalainen poliitikko ja Puola muistuttaa EUta minua nykyään. On alueita, joilla on moderneja lentoasemia, joille pääsee eh, moottoriteitä pitkin. Ja sitten on alueita, joilla odotetaan tällaista. Odotan teiltä, että muistuttaisitte Eurooppaa siitä, että edelleen on paikkoja, joissa ei ole perustavanlaatuista infrastruktuuria teiden, rait, rautateiden tai vesiliikenteen osalta. Asiat muuttumat, paljon työtä on kuitenkin vielä edessä. Erityisesti uudet jäsenvaltiot tarvitsevat enemmän aikaa sopeutuakseen yhteisen sääntelyyn. Sadat kilometrit uutta moottoritietä ilahduttavat minua, koska se tarkoittaa vähemmän kuolemanjohtaneita onnettomuuksia Ja sitten puhuitte myös raitioliikenteen elävöittämisestä. Erityisesti tämä toinen päätös erityisen hyvin sopii intermodaaliseen politiikkaan liikenteessä Euroopassa. Mielenkiinnolla katson projekteja, joissa säännellään eurooppalaisia, eurooppalaista jokiliikennettä. Se voi olla vaihtoehtoinen tavaraliikenteen suunta Pohjois-Euroopassa. Kaksi pilaria on Euroopan liikennepolitiikalla, mainitsin niistä jo turvallisuus ja intermodaalisuus, eli täytyy kysyä kolmannesta tärkeästä pilarista, eli ympäristön suojelusta. Tiedän, että Puolan hallitus on kiinnostunut eh, kestävien liikennemuotojen kehittämisestä. Vihreät käytävät niiden mukana, mitkä ovat puheenjohtajamaan suunnitelmat tällä alalla. Missä, kun, miten ministeri näette tässä yhteydessä keski-eurooppalaisen eh, Route 65in eh, kehittämisen? toivotan kovasti menestystä seuraavalle puolen vuodelle. Herra ministeri, kiitoksia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Liityn kaikkiin lämpimiin sanoihin, joita teidän, puo- teidän puoleenne esitettiin. Mutta haluan palata näihin TNT-verkkoihin. Minua miellyttää julistuksenne siitä, että ne ovat strategisesti tärkeitä ja avainasemassa. Kaksi asiaa tähän liittyen. Olen budjettia käsittelevä ihminen. Neuvoston ehdotus 2012 budjetista on leikata 10 prosenttia TNT-verkkojen kuluja. 102 miljoonaa euroa. Mutta muuttakaa se neuvoston kanta. Ei muutoksia haluttu summa. Parlamenttia konsultoitu. Sopikaamme, muuttakaamme tämä asia. Sitten TNT-verkot 2014 ja sitä eteenpäin budjetti. Kaksi ehdotusta siinä. Radikaali kasvatus TNT-verkkoille ja että olisi korrelaatio TNT-verkkojen panostukselle ja kohesiorahastolle. Monissa maissa huomataan, että transeurooppalaiset verkot, verkot niillä voidaan rakentaa muutama kilometriä moottoriteitä, mutta ne ovat vain fragmentteja sirpaloitumista. Olisi suuri panos teiltä ja Puolan puheenjohtajamalta, jos onnistuisi sääntöjen mukaan juuri uusissa budjettinäkymissä saada aikaan se, että harmonisoidaan, koordinoidaan tässä asiassa ja annetaan enemmän liikenneministeriölle päätös, enemmän valtaa näistä rahoista päättämiseen. Ja minun mielestään myös ohjelmanne meriliikenteen osalta lisätään siihen koulutus ja Keski- ja Keski-Euroopan käytävä yhdessä kollegoiden kanssa, unkarilaisten tsekkikollegojen kanssa, olkoon se meidän yhteinen aloitteemme. aloitteemme. Alkakaamme sitä toteuttaa erityisesti, koska Puolan puolella S3 on rakennettu ja se antaa meille hyvin ymmärrettyä multimodaalisuutta ja jatkuvuutta Välimeren alueen ja Skandinavian välillä. Kiitoksia vielä esityksestänne ja Odotan näitä seuraavaa viittä kuukautta ja kahta viikkoa yhteistyötä. Kiitoksia. Mr. Kanchan, three minutes, please. Grazie, Presidente. E grazie, signor Ministro. Io... E kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille. Minun mielestäni tämä teidän pääministerinne alustus täysistunnossa. Ja sitten tämä teidän puheenne johtavat siihen, että voisin sanoa, että nyt on hyvät olosuhteet siihen, että tämän kauden aikana voidaan tehdä hyvää työtä. Ja e, jos hyvin valmistellaan asiat, niin minä toivotan teille todellakin oikein paljon onnea tälle kaudelle. Arvoisa ministeri, näiden e, kuuden kuukauden aikana e, meidän valiokunnassamme on kaksi tärkeää asiaa. Euroopan laajuiset verkot, liikenneverkot ja yhteinen eurooppalainen ilmatila. Nämä ovat pääasiat. Minä olen kuunnellut tässä kollegojen kysymyksiä ja teidän vastauksianne koskien resursseja ja rahoitusta. Te tapaamme, tapaatte tietenkin nämä ministerit tässä syksyllä, mutta olen kuullut teidän edeltäjiännekin viimeisen kahden vuoden ajan. Aina on haluttu löytää omat varat. Ja minä olen kuullut kaikenlaisia ehdotuksia, joita on tässä näiden kausien aikana tehty. Minä haluaisin, että te hiukan, pääsette hiukan pidemmälle. Onko todellakin aikomus seurata näitä suuntaviivoja, joita pääministeri esitteli? Otammeko ne vähätarat käyttöömme, joita ne on, ja täydennetään se rahoitus joka puuttuu, tai sitten valitsemme hankekohtaisesti ja eh, yksittäisten infrastruktuurien mukaisesti. Eh, ei sillä niin väliä, mikä tie valitaan, mutta pysytäänkö tässä eh, suuntauksessa, jos nyt pitäisi rationalisoida näitä harvoja budjettikohtia, jotka meillä käytössä ovat, niin me emme kyllä pääse laadullisesta, laadullisesti eteenpäin meidän täytyy saada aikaan säästöjä tällä kaudella myös. Joten ähm, jos tässä onnistutaan, niin se olisi erittäin hyvä. Eilen ähm, me järjestimme keskustelun äh, rautatiekysymyksistä, mutta tästä asiasta ei ole tullut mitään selvyyttä. Äh, haluanko laatia uudelleen tämä teksti liberalisointia vai halutaanko lopettaa tähän ja avata uusi lehti kokonaan. Tähän vielä tarvittaisiin vielä enemmän takeita. Kolme minuuttia on hyvin lyhyt aika, mutta nämä rahoitusnäkymät. Minä näin komission asiakirjan, TNT-verkot. Tässä mm, unohtui aivan kokonaan länsisuunta tällä hetkellä siellä ei ole näitä uusia jäsenvaltioita, mutta tulevaisuudessa. No niin, kolme minuuttia on tietenkin lyhyt aika, mutta jos nyt otetaan aikaa liikaa, niin lopussa sitä ei enää ole. Kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa kaikkea hyvää seuraaville kuukausille. Tässä EMSA mainittiin vähän aikaa sitten. Minä olen aivan varma siitä, että se on oikein hyvä esimerkki siitä, miten Puolan puheenjohtajakausi voisi toimia. Me keskustelemme jatkossakin asiasta, joten voimme löytää, löytää vastauksen siihen, onko järkeä yrittää päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä mutta se ei riipu täysin meistä tässä valiokunnassa taikka teistä. On myös muut jäsenvaltiot. Lisäksi minulla on pyyntö. Se ei koske pelkästään näitä asiakirjoja, joita saimme suoraan. Me tarvitsemme teidän tukeanne, varsinkin tässä myönnytyskysymyksessä parlamentti käsitteli tätä jokin vuosi sitten, mutta ymmärtääkseni se on tulossa takaisin nyt takaaven kautta. Tämä on asia, josta meidän pitää myöskin puhua. Ja sitten minä en tässä käytä edes kolmea minuuttia, niin tulen jo päätökseen tässä puheessani. Uskoisin, että useimmat meistä silloin, kun puhutaan lentokenttäpaketista, ovat sitä mieltä, että pitää kehittää edelleen maahuolintaa, mutta jos nyt siinä revitään ainoastaan työ, työntekijöiden selkänahkaa, niin se on vaikeata. Kiitoksia. Minuutti 50 ja seuraavaksi edustaja Kok. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Minister, erstmal herzlichen Dank für Ihre... Sydämelliset kiitokset tiedostanne. Voin ymmärtää ohjelmanne hyvin ja voin luvata, että toteutuksessa autan. Kolmesta asiasta puuttuu tietoa. Euroopassa tulee talouskasvua, toivon ainakin ja monet muut. Onko tällä idea, että miten liikenteen kasvun osalta voidaan tulla toimeen? Sitten tehokkuus, kaikki tunnemme liikenteen riippuvuuden öljystä, se on loppumassa, miten siitä riippuvuudesta päätäisiin eroon. Ja kolmanneksi, varmuudella kasvaa liikenne, tieliikenne. Mikä on tiettyjen rekkojen lupamenettelyyn sitten teidän näkemyksenne? Uh, thank you very much, dear President. Well... Kiitoksia, edustaja Gurmai. Niin, kiitoksia, hyvä puheenjohtaja toivon teille tervetulleeksi olen unkarilainen sosialisti. On hyvä, että tarkastelette tarkastelette eri liikennejärjestelmiä ja toivottavasti pääsette näissä asioissa mahdollisimman pitkälle. Mainitsitte myös ten hankkeen ja olen oikein lähtenyt kuulessani, että siitä aiotaan pitää myös ministeritason kokous. Varmaankin haluaisimme tietää, mitkä ovat kaikkein tärkeimmät suunnitelmat ja alueelliset osiot niissä, koska ne ovat kaikkein tärkeimmät infrastruktuurireitit eri alueille. Ja tietysti kun tarkastellaan sitten rahoitusta, niin, niin minusta kun painotetaan uutta kohesiopolitiikkaa, niin millä tavalla se voidaan yhdistää tähän ohjelmaan? Itäinen kumppanuus, sitten haluaisin kyllä todella tietää, mitkä ne ratkaisut ovat, joita puolella on itäisen kumppanuuden liikenneosiossa. Miten aiotte järjestää kuljetukset niissä maissa, joissa erilaiset rajamuodostuvat ovat käytössä? Haluaisin myös korostaa kuljetusalan sosiaalista ulottuvuutta. Ja viimeinen kohta. Haluaisin korostaa myös siis ilmailuliikenteen kysymystä. Haluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne on näistä halpalentoyhtiöistä. Seuraavaksi Lichtenberger. Äh, Herr Minister. Kiitoksia. Ministeri, tässä on muutama asia, jotka haluaisin ottaa esiin. Mainitsitte ne jo. Ensinnäkin PPP, että yksityis-julkishankkeita. Nyt on äh, melko laajoja hankkeita. että Tästä voi tulla vaikeata ja sitten kun puhutaan pienemmistä hankkeista, niin sellaisetkin, jotka ovat äh, houkuttelevia, äh, ne jumiutuvat. Meillä on tällainen vaara nyt olemassa Äskettäin oli hanke, se ei ollut aivan suoraan PPP-hanke, mutta se oli moottoritiehanke, joka liittyi äh, jalkapallona maailmankuppiin, Mutta sitten äh, myönnytyksiä siihen tuli loppuviimeksi. Meidän täytyy suhtautua kriittisesti ja täytyy katsoa, onko halvin aina paras, tuottaako se parasta lisäarvoa. Puhuitte myös ähm, rahoituksen siirrosta yhdestä hankepaketista toiseen. Tämä voi olla järkevä silloin, kun äh, eletään kriisin aikoja. Mehän tiedämme, että jäsenvaltiot eivät äh, välttämättä löydä yhteisrahoitusta, vaikka me tuplaisimmekin EUn osuuden. Joskus jäsenvaltiot eivät vain kykene omaan osuuteensa koska siellä on tiukka budjettikuri. Eh, Jos eh, tällaisia siirtoja tulee, niin silloin voidaan suosia ainoastaan ympäristöystävällisiä mm, liikennemuotoja. Ja varsinkin näin kriisin aikoina meillä pitää olla kykyä miettiä uudestaan ajatteluamme, eh, miettiä sellaisia hankkeita, joita voidaan toteuttaa ettei menetetä osia näistä verkostoista, koska eh, ei ole saatu linkitettyä näitä. Ja sitten eh, vielä maahuolinnasta. Kiinnittäkää tähän asiaan nyt huomiota. Me emme halua jatkaa yksityistämistä miettimättä, onko siinä todella järkeä Joissain tapauksissa maahuolinta on mennyt niin pitkälle, että eh, viestintäketju katkeaa ja aina matkustaja siinä loppuviimeksi häviää. Oma kokemustakin on. Kiitoksia, hyvä ministeri. Kolleganne on varmasti tuossa ulkopuolella, mutta jos voisitte lyhyesti vastata näihin kysymyksiin, olisin kiitollinen. E, Kiitos takaan, että kurinalaisesti ja lyhyesti vastaan esitettyihin kysymyksiin. Tämä eurooppalainen yhtenäinen ilmatila, periaatteessa jo vastasin ensimmäisellä kierroksella Eli jäsen Sasadille haluaisin vastata vain tähän toiseen osaan kysymystä. Eli vihreät käytävät. Puolan puheenjohtajana maana tukee sitä, että luodaan vihreitä käytäviä. Mutta täytyy ensin sopia tarkasta määritelmästä, koska nykyään sellaista yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole. Intuitiivisesti kyllä tiedämme, että kyse on käytävistä, joissa on multimodaalista liikennettä, ja sen ansiosta voimme vähentää kasvihuonepäästöjä. Mutta asian kanssa täytyy tehdä vielä töitä Haluamme ryhtyä siihen työhön. Syyskuussa järjestämme Stettinissä konferenssin. Kutsun en pelkästään teitä jäseniä sinne, vaan muutkin kutsun. Ja juuri tässä konferenssissa käsitellään vihreän käytävien asiaa. Tässä yhteydessä voin sanoa, että tämä Keski-Euroopan käytävä minun vakaumukseni mukaan täyttää hyvinkin nämä ehdot. Mutta yksityiskohdista voimme keskustella Stetsinissä. Sitten eh, edustaja Liberatski esitti hyvin vaikean kysymyksen, koska vaikeinta on keskustella rahoista. Ja kun puhumme budjetista, niin komissio on nyt tehnyt ehdotuksen seuraavasta budjettinäkyvistä 29. kesäkuuta vasta tuli tämä ehdotus. Meidän täytyy vielä odottaa yks, tarkempia yksityiskohtia tästä ehdotuksesta, että onko mahdollisuus siihen, että seuraavissa budjettinäkymissä voitaisiin varata tarpeelliset määrärahat infrastruktuuriin, erityisesti näille ympäristöystävällisille infrastruktuureille? Minä toivon, että kyllä. Se tietysti paljolti riippuu Euroopan parlamentista. Paljolti se riippuu komissiosta. Uskon, että pystymme tehokkaaseen tehokkaisiin toimiin tällä osa-alueella. No sitten rahoituskysymykset. Niitä käsitteli myös edustaja Kanchana. Tässä täytyy viitata aiempaan vastaukseeni. Täytyy odottaa sitä, että komission ehdotuksesta tulee tarkempia yksityiskohtia vasta sitten. Sitten vasta pystymme reagoimaan yksityiskohtaisesti tähän ehdotukseen ja sitten jos on tarpeen, niin ryhdymme yhteisiin toimiin, neuvosto ja parlamentti. Sitten jos puhutaan ensimmäisestä rautatiepaketista, koska esitit kysymyksen myös siitä. Niin haluamme saada loppuun niiden kysymysten käsittely, käsittelyn, joita komissio on ehdottanut ensimmäisen rautatiepaketin arvioinnin puitteissa. Ja tälläkin alalla luotan hyvään yhteistyöhön parlamentin kanssa. Sitten edustaja Fleckenstein otti esille kysymyksen, joka koskee lentoasemapakettia. Me pidämme pakettia yhtenä prioriteeteista puolelle puheenjohtajamaana. Ja keskitymme kysymyksiin, jotka liittyvät maahuolintaan, mikä ei tarkoita, että me käsittelisi myös jäljelle jääviä asiakirjoja, jotka siis paketin puitteissa esitellään komission puolelta. Mutta tärkeintä olisi meille se, että saavutetaan edistystä juuri niissä töissä, jotka liittyvät tähän nimenomaiseen kysymykseen. Tällä hetkellä on myöskin vaikea puhua yksityiskohdista, koska näitä asiakirjoja ei ole vielä komission puolelta meille esitetty. Panemme merkille teidän arvoisat jäsenet huolenne näistä asioista. Ne tulevat esille myös Rova Gurmain esi- esityksessä ja kysymyksessä. kysymyksessä.Ałem, to, to prawie wszystkie. Chciałbym jeszcze... No melkein kaikki e, merkitsemiini niin vastasinkin, mutta haluaisin vielä yleisesti puhua näistä puheenvuoroista, koska me EUna, parlamenttina, neuvostona, Meidän täytyy olla tietoisia näistä asioista, jotka tulevat esille komission valkoisesta kirjasta. Meidän tavoitteenamme on rakentaa yhtenäinen eurooppalainen liikennealue. Meidän täytyy rakentaa koherentti järjestelmä ja täytyy huolehtia siitä, että tämä järjestelmä toimisi kunnolla että se olisi tehokas. Ja tähän täytyy valita asianmukaiset välineet. Ja tähän kuuluu tietysti rahoitusvälineet. Näiden ennakkoehtojen puitteissa toimin puheenjohtajamaana. Kiitoksia. Thank you very much, uh, minister. Kiitos kovasti ministerin neuvoston puheenjohtaja alustuksesta ja vastauksista. Muutamat halusivat uh, vielä lopuksi esittää kysymyksen, mutta meidän täytyy, meidän piti todellakin tämä jakso päättää eh, puoli viideltä. Minä itse esimerkiksi poistin eh, itseni tuolta puhujalistalta, mutta kiitoksia kovasti. Eh, kovasti odotan yhteistyötä tulevalla kaudella. So if I could ask Minister Subieraska. No niin, seuraavaksi pyytäisin ministeri Sovia Raska tänne ylös. please. Olkaapa hyvät. Ne, jotka eivät ole kuuntelemassa ministeriä, olkaa hyvä, menkää ulkopuolelle ja pitäkää siellä keskustelunne ulkopuolella. Mm, sillä tavoin me, kun haluamme kuunnella ministeri Nessi hän on vastuussa matkailusta Puolan puheenjohtajakaudella. Me voimme todellakin sitten kuunnella häntä kaikessa rauhassa. Ministeri, tervetuloa. Kiitoksia jälleen kerran, että olette niin kärsivällinen. Me olemme muutaman minuutin myöhässä. Liikenneministeri lähti ulos, joten voi syyttää häntä. Hän ei voi vastata, mutta nyt on teidän vuoronne esittää Puolen, Puolan puheenjohtajakauden ohjelma matkailusta. Olkaa hyvä. Panie przewodniczący, pani i panowie posłowie. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, minulle on suuri kunnia ja ilo, että voin täällä valiokunnassa tänään esitellä Puolan puheenjohtajakauden ohjelman matkailun osalta. Ymmärrän, että liikenne ja siihen liittyvä tematiikka on erityisen mielenkiintoinen, mutta tietysti se on matkailun kannalta erityisen tärkeä ala, joten minua ei ihmetytä tämä pitkä mielenkiintoinen keskustelu siitä. Mutta jos puheenjohtajalle ja jäsenille sopii, niin haluaisin kiinnittää huomiota myös joihinkin matkailuun liittyviin kysymyksiin. Ennen kaikkea haluan ilmaista kiitokseni siitä, että valiokunta tukee tätä tärkeää talouden alaa matkailua. Haluan myös vakuuttaa, että sekä Puola puheenjohtajamaana että minä henkilökohtaisesti täysin olemme jatkamassa tätä eri, erinomaisen harmonista yhteistyötä neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Tämä yhteistyö on mahdollistanut sen, että on saatu aikaan erinomaista menestystä matkailupolitiikan alalla, erityisesti nyt kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Tässä piirissä voimme sanoa, että varmaankin, että matkailu on erityisen tärkeä talouden ala jolla on tärkeä positiivinen merkitys talouskasvuun, työllisyyteen, siihen, että voidaan parantaa Euroopan julkista kuvaa maailmalla, voidaan tukea meidän kulttuurista rikkauttamme, kulttuurista eh, perintöä Euroopassa. Tämä ala siinä on 1,8 miljoonaa yritystä ja ne ovat pääasiassa PK-yrityksiä. Mutta Tämä sektori kapeassa määrittelyssä tuottaa noin 4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja noin 4 prosenttia sen osuus on työvoimasta. Jos ajatellaan matkailua laaja, laajasti, niin voidaan puhua 10 prosentin tasosta bruttokansantuotteesta ja 11 prosentin työvoimaosuudesta. Tällä hetkellä EU:ssa vahvennetaan asemaamme tärkeänä matkailun kohdemaana, joka on yksi tärkeimmistä kohteista matkailulle maailmassa. Ja matkailun kasvu sen jälkeen, kun iski finanssikriisi, niin vähitellen ollaan toipumassa matkailun alalla ja tämä tendenssi näkyy tai sen odotetaan nyt tulevina vuosina jatkuvan tämän tendenssin positiivisena. Mutta nämä uudet haasteet, joita matkailualalla tällä hetkellä on, ne epäilemättä tarjoavat uusia mahdollisuuksia sille. Jos määritellään äh, näitä mahdollisuuksia, niin se antaa mahdollisuuden siihen, että voidaan toimia intensiivisesti niin, että pyritään kehittämään eurooppalaista matkailualaa ja ennen kaikkea parantamaan sen kilpailukykyä. Lissabonin sopimus laajentaa unionin kompetenssia matkailualalla – ja jos otetaan huomioon sen artikla 6, niin unionilla on toimivaltuutta ryhtyä toimiin, joiden tarkoituksena on tukea tai koordinoida eh, toimia, joita tehdään jäsenvaltiotasolla. Millään tavalla se ei tietenkään korvaa niiden toimivaltuutta eh, tällä alalla. Lissabonin sopimuksen mukaan pää tehtävä eurooppalaiselle matkailupolitiikalle on juuri kilpailukyvyn eh, stimuloiminen tällä alalla. Tietysti ottaen huomioon, että kilpailukyvyn rakentaminen tapahtuu suuressa määrin niin, että toimitaan kestävän kehityksen strategian mukaisesti. Aika selkeästi tämä on kirjoitettu myös uuteen talousstrategiaan Eurooppa 2020 ja erityisesti se tulee esille yhdessä lippulaivahankkeessa poli- teollisuuspolitiikka globalisaation aikana. Siellä matkailu on saanut oman sijansa. Jos otetaan huomioon nämä prioriteetit, joka Eurooppa 2020 strategia on otettu mukaan, niin komissio viime vuonna kesäkuussa hyväksyi uuden tiedonannon Eurooppa maailman eh, suosituin turistikohde uudet puitteet eurooppalaiselle matkailualalle. Siinä eh, määriteltiin eh, tämän alan kilpailukyvyn parantamisen suuntaviivat ja siellä keskityttiin neljään prioriteettialaan. Kilpailukyvyn nostaminen, kestävän kehityksen tukeminen, se, että tuetaan Eurooppaa tärkeimpänä matkailukohteena maailmassa ja sekä niin, että maksimaalisesti hyväksi käytetään rahoitusmekanismeja matkailualalle. Eurooppa 2020 strategia sekä komissio tiedonanto, jossa määritellään uudet puitteet, poliittiset puitteet Euroopan matkailualalle, niin eh, Puolan prioriteetti na määrittelimme näihin dokumentteihin liittyen kilpailukyvyn eh, parantamisen ja diagnoosin ja uudet toimintasuunnitelmat. Erityisesti eh, tänä aikana, kun voidaan sanoa, että kaksi vuotta tai kun on kaksi vuotta ollut finanssikriisi sitten, tulivuoren purkaus aiheutti matkailulle suuria vaikeuksia pelkästään Euroopassa vai maailmassa. Ja sitten Pohjois-Afrikan tapahtumien jälkeen, kun määritellään uusia suuntia tälle talouden sektorille, niin se on hyvin tärkeää tässä tilanteessa. Sitten jos puhutaan tästä kilpailukyvyn prioriteetista, niin Puola puheenjohtajamaana haluaa keskittää keskustelun kahdelle pääalalle. Se, että voidaan rakentaa tietopohjaa matkailusta yhteiskunnallisella taloudellisella pohjalla ja kannustetaan erityisesti PK-yrittäjiä siihen, että he hyödyntävät innovaatioita matkailualalla. Tietopohjan rakentamisessa matkailualalla yhteiskunnallisessa taloudellisessa mielessä, niin siinä haluamme määritellä ja tehdä inventaaria siitä, mitä tietoja on, ja jos tarvetta on, niin täydentää näitä olemassa olevia aukkoja. Tärkeä kysymys tässä on se, että taataan se, että näitä tietoja voidaan vertailla. Ja uusi asetus matkailutilastoista on tässä erityisen tärkeä ja olennainen. Olemme myös sitä mieltä, että, että määritellään se, että minkälaista tietoa pitää kerätä. Se pitäisi tehdä yhteistyössä PK-yritysten kanssa, koska nämä tiedot ja erityisesti tiedot demokraattisesta, muutoksesta, ilmastonmuutoksesta, muutokset kysynnässä ja tarjonnassa matkailun alalla ja ennakoimattujen tapahtumien seuraukset. Jos näistä on tietoa, niin nämä yrittäjät pystyvät sitten vastaamaan uusiin haasteisiin. Jos on pusoinnussa markkinoiden vaatimusten kanssa, niin että he voivat rakentaa asianmukaisia toimintastrategioita. Toinen toimintasuunta, johon haluaisimme keskittyä keskustelussa, ovat innovaatiot sekä uudet tieto- ja viestintätekniikat. Tällä hetkellä tästä alasta on tullut määräävä tekijä kilpailukyvyssä matkailualalla, ja sillä on perustavanlaatuinen rooli siinä, kun vahvennetaan sen yhteyksiä myös muihin talouden sektoreihin. Se, missä määrin hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, matkailujen toimijoiden keskuudessa. Siinä on suuria eroja tällä hetkellä. Se riippuu suuressa määrin siitä, että mitkä ovat työntekijöiden kyvyt tällä alalla ja miten saadaan määrärahoja käyttöön. Niistähän niiden puute usein aiheuttaa sen, että on myöhästymistä siinä, miten voidaan hyödyntää mahdollisuuksia ja käyttää täysimääräisesti hyväksi. Tässä odotamme keskustelua tästä asiasta ja että näitä puutteita voitaisiin määritellä ja määritellä ne hyvin olennaisiksi. Tiedämme, että Paremmin on kehittynyt uusien teknologioiden käyttö juuri business to business toiminnassa mieluummin kuin business to consumer yhteydessä ja siihen täytyy kiinnittää huomiota. Näiden prioriteettien yhteydessä Puola puheenjohtajamaana haluaa ja järjestääkin eurooppalaisen matkailufoorumin 5-7. lokakuuta. Se pidetään Krakovassa. Se on tärkein vuosittainen tapaaminen matkailualalla. Myöskin siellä on matkailualasta vastaavia viranomaisia jäsenvaltioista. Toivon, että siellä voidaan vastata näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, eli joilla voidaan vastata kilpailukyvyn parantamiseen matkailualalla. Forumin aikana pidetään myös epävirallinen matkailusta vastaavien ministereiden kokous, jossa teemana on se, miten on toimeenpantu tämän uuden tiedonannon sisältämiä asioita, uudet puitteet matkailupolitiikalle eu joka siis hyväksyttiin viime vuoden kesäkuussa. Odotamme, että ministeritapaaminen mahdollistaa sen, että voidaan arvioida komission ehdottomia toimintasuuntia Voidaan arvioida niiden realisoinnin tasoa, toteuttamisen tasoa, voidaan arvioida, että tarvitaanko eh, ehkä täydennystä tai modifiointia tähän näihin eh, komission ehdottamiin asioihin. Hyvät parlamentin jäsenet, parlamentti on monta kertaa jo näyttänyt, että se, eh, se kantaa huolta matkailualasta moniin toimiin on lähdetty parlamentin aloitteesta. Tässä ajattelen esimerkiksi valmistelevaa tointa Kalypso-ohjelmassa, jolla on merkittävä vaikutus siihen, että voidaan torjua kausiriippuvaisuutta matkailussa. Tällainen parlamentin aktiivinen rooli, jossa se painottaa matkailupolitiikan vahventamisen tarvetta, niin siitä on tullut tärkeä sysäys myös sillä, että voidaan parantaa Lissabonin sopimuksen puitteissa matkailualan kilpailukykyä. Haluaisin kiittää parlamentin eh, ja valiokunnan jäseniä tästä, eh, että olette ottaneet matkailun kasvaminen asiaksenne. Ja vielä kerran haluan painottaa hyvästä yhteistyötä, hyvää yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välillä. Olen iloinen sitä, että pystyin esittelemään teille matkaulan toimintaohjelman puheenjohtajamaan osalta ja olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin, joita teillä minulle mahdollisesti olisi. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia ministeri. Minulla on täällä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 Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös ministerille alustuksesta ja näistä kommenteista. Matkailu on todellakin jo alusta asti ollut mukana, mutta sen pitäisi olla yhteistä politiikkaa ja kun näin on, voitteko kertoa meille käytännön aloitteista, joita teillä on suunnitteilla, jotta voimme osoittaa, että osoita, otamme sen hyvin vakavasti ja olemme laatimassa uutta matkailustrategiaa Euroopalle. Tässä on myös suuri ristiriita. Sanotaan, että matkailu on tärkeä osa myös eurooppalaista työelämää varsinkin nyt talouskriisin aikana matkailulla on tärkeä rooli. Ja siihen asetetaan paljon toivoa myös paikallistalouksissa, mutta tämä ei kuitenkaan näy budjettikohdissa tai tulevissa rahoituspuitteissa jos me haluamme näitä uusia toimivaltuuksia käyntiin, niin tarvitsemme rahoitusta. Me odotamme aloitteita komissiolta ja tukea neuvostolta, jotta päästäisiin tämän ristiriidan yli. Meillä on tavoitteiden ja budjetin välillä kuilu. Ja tässä herra Finanssa e, esitti myös ajatuksen, jota itsekin ajattelin pakettimatkadirektiivi, onko siitä tulossa mitään esitystä, koska on paljon vääristymiä olemassa. Sosiaalinen ulottuvuus ja sivistysulottuvuus on myös tässä. Ja lopuksi vielä matkailuviisumit erittäin tärkeää. Ihmisten pitää pystyä päästä Eurooppaan. Edustaja Kramer. Äh, Minäkin haluan kiittää alustuksesta ja toivotan teille ja puheenjohtajamaalle paljon menestystä. Siitähän me kaikki hyödymme. Puhuitte kestävästä matkailusta. Se tietysti minua ilahduttaa, koska matkailu voi häiritä matkailua. Ja tästä haluaisin konkreettisia tietoja. Puhuitte Krakovasta 5.7. lokakuuta. Mikä keskeinen teema siellä on? Madridissa jo puhuttiin nämä kulttuuriset polut, mikä teema voisi olla, vain yleensä, vai onko kysymys yleensä matkailusta. Kestävä matkailu, siinä on pyöräilymatkailulla merkittävä rooli, ja Euroopan parlamentti on toiminut sen puolesta, että Eurovilla reidit tulevat tuetuiksi. Tuetteko sitä myös? Ja mitä mahdollisuuksia näette sitä tukea, mitä tulee infrastruktuuriin? Onko tässä tehty jo päätöksiä? Tai äh, onko puolesta tehty jotain päätöksiä? Onko tekeillä, että voisitte olla esimerkkinä muillekin maille? Sitten on Tatran yleissopimus matkailusopimus. Mitä siinä tapahtuu, kysyisin. Miten haluatte sitä vahventaa, niin että se myös toimeenpannaan. Ja ennen kaikkea, kun puhumme näistä low cost ja all inclusive tarjouksista, niin suuryritykset siitä hyötyvät usein, tästä puhuitte. Kestävässä matkailussa tietysti pk-yrityksillä on suuria mahdollisuuksia. Ja tämä yhteys kestävästä matkailusta – ympäristöetuihin juuri pienten osalta. Siis kyllähän suuret pärjäävät joka tapauksessa. Mikä tässä olisi teidän strategianne? Ja viimeisenä kohtana esimerkki. Grenze von Kaliningrad befahren und auf der anderen Seite ist ein Fluss. Purstaa voi mennä Kaliningradiin ja, ja siellä on joki ja Siinä tietysti Puolen ja Kaliningradin matkailu kärsii. Olet, onko mahdollista neuvotella venäläisten kannallista? das Kurischaf zwischen Kaliningrad und Litauen. Das interessiert mich natürlich auch besonders für den... Nämä liikenneyhteydet siellä ovat erityisen mielenkiinnon kohteena. Kiitoksia edustaja Lassender. Gracias, presidente. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ministeriä näistä tiedoista, joita hän on antanut ja totta kai toivotan hänelle hyvää puheenjohtajakautta. Minä olen teidän kanssanne samaa mieltä. Meillä on haasteita koska meillä on tässä yhteinen haaste tosiaan rahoitus näkymissä ja tämä Krakovan äh, foorumi, sieltä pitää antaa selkeä viesti siitä, että tämä, tämän sektorin pitää hyötyä tästä uudesta äh, oikeusperustasta, jotta ne saadaan aikaan äh, kunnianhimoinen ohjelma 2014-2020. Ja minä haluaisin tästä vain puuttua tähän aloitteeseen, jonka mainitsitte Kalypso joka on tulossa päätökseen ja sillä on myönteisiä vaikutuksia. Se saa aikaan sosiaalista matkailua ja tällä tavoin voidaan tehdä eh, tämän asian parissa töitä, antaa paljon laajempaa matkailutarjontaa Euroopassa. Eh, me eh, puhumme tässä edelleen ulkopuolista markkinoista, mutta on paljon eurooppalaisia joille tämä on erittäin tärkeää. Meidän pitäisi vahvistaa tätä puolta, varsinkin nämä kulttuuri- ja terveysteemat, jotka tulevat tässä esiin. Ja sitä varten me tarvitsisimme vahvempaa järjestelmää. Ja liikennevaliokunnassa me yritämme tätä juuri edistää. Se on erittäin tarpeellista koko ajan yhä enemmän. Nykyiset matkailijat eivät löydä näitä integroituja järjestelmiä, joiden avulla päästäisiin eteenpäin ja siitä syystä se on turhauttavaa. Ja sama pätee matkustajien oikeuksiin. Siinä on jo lainsäädäntö käynnissä, mutta edelleenkin ollaan tilanteissa, että näitä pitäisi soveltaa, mutta usein henkilöstö on tietämätön ja myös matkustajat ovat tietämättömiä. Ehm, harmoni, laadun harmonisointi ehm, Eurooppa-tasolla, ehm, siinäkin vaaditaan tiedotusohjelmaa. Ja sitten ulko, ulkoinen matkailu Tällä hetkellä, niin kuin tiedätte, Eurooppa tekee töitä, esimerkiksi Ranska, yhdistynyt kuningaskunta, muut maat pitäisi mennä näistä tasoista eurooppalaisemmalle tasolle. Ja esimerkiksi mennään Ranska-Pariisi ulottuvuudesta juuri eurooppalaiseen ulottuvuuteen. Puhutaan eurooppalaisesta kulttuuri- ja elinta- ruokatarjonnasta. Tästä on onnistuneita esimerkkejä. Ja sitten äh, pitäisi vaatia tämä viisumikysymys, äh, minne vain menemmekin, äh, niin viisumivaatimus esitetään. Tämä on tietenkin myös teidän teemanne siinä pitäisi tulla saada jotakin aikaan tämän nyt näillä kriittisillä hetkillä. Me tarvitsemme helpompaa matkailumahdollisuutta näille matkailijaryhmille. Niinpä olisi erittäin tärkeää, että mm, tulisi mahdollisuus tulla maahan ja annettaisiin tämä mahdollisuus lähetystölle. Kiitoksia, edustaja Sempla. Więc ja chciałem przede wszystkim e, bardzo serdecznie... Haluaisin ennen kaikkea onnitella rouva ministeriä mielenkiintoisesta esityksestä. Haluan käsitellä kahta asiaa. Me kaikki hyvin tiedämme tässä salissa, että matkailun kehitys on asia, johon vaikuttaa moni tekijä. Se riippuu elintasosta, se riippuu siitä, että minkälaiset arvot ja tavoitteet ihmisillä on. Ja, ja kuten sanoitte aivan oikein, riippuu kunkin valtion poliittisesta tilanteesta. Jos tulee selkkauksia sekä suoratoa, niin sinne matkailijat eivät mene. Ja jos tapahtuu luonnonkatastrofia, niin siihen emme voi vaikuttaa ja siihen ne vaikuttavat myös matkailuun. Mutta yksi tekijä, haluaisin niihin keskittyä, joihin me voimme vaikuttaa Euroopan tasolla. Ja siinä yhteydessä haluaisin pyytää, arvon ministeri, että kun käsittelemme matkailukehitystä, niin EUn tasolla huolehtisimme kahdesta asiasta. Ensimmäinen asia. EU tekee sopimuksia muiden valtioiden kanssa. Äskettäin esimerkiksi parlamentti hyväksyi tällaisen sopimuksen äskettäin yhteistyöstä EUn ja Etelä-Korean välillä. Ja nyt tällaista sopimusta tehdään EUn ja Ukraina ja Moldovan välillä. Ja sitten kun tällaisia sopimuksia neuvotellaan, niin hyvin yksityiskohtaisesti harkitsemme, että minkälainen vaikutus sillä on työmarkkinoihin, autoteollisuuteen ja niin edelleen. Minun ehdotukseni olisi, että silloin kun keskustellaan sopimuksista ja niistä neuvotellaan, että myöskin vastattaisiin aina siihen kysymykseen, että mikä vaikutus sopimuksella on matkailukehitykseen. Tämä olisi ensimmäinen asia. Ja kun otetaan matkailun laajuus ja merkitys EUn taloudelle, niin siinä mielessä se on hyvin tärkeä asia. Ja sitten toinen asia. Haluaisin tukea niitä kollegoita, jotka kun puhuvat EUn harjoittamasta politiikasta ja jäsenvaltion harjoittamasta politiikasta viisumeita koskien. Puolen esimerkki, teillä ei ollut tänään aikaa puhua yksityiskohtaisesti tästä, mutta esimerkiksi Schengen-periaatteiden tuominen, sillä oli suuri vaikutus matkailun kehittymiseen EUn ulkopuolisille maille. Ehdotuksen oli siis, että matkailuala olisi yksi komission jäsenen osa, toimivaltuuden osa-alue, siis sille komission jäsenelle, joka vastaa sisäasioista. Pitäisi vastata siihen, että onko viisumiasioilla positiivinen vaikutus matkailuun EU:ssa. Kiitoksia. Ja vielä lopuksi, hyvä ministeri, pari seikkaa. Minä haluaisin vahvistaa vielä sitä näkemystä, joka tuli tässä esiin koskien pakettimatkadirektiiviä. Tämä olisi sisämarkkinavaliokunnan päävastuulla mutta me liikenne- ja matkailuvaliokuntana olemme selkeästi roolissa siinä ja minä olen puhunut puheenjohtajan kanssa siellä ja he ovat tyytyväisiä meidänkin roolimme. Tämä ehdotus ennen kuin teemme yhtään mitään, ehkä me voisimme hiukan komissiota kovistella tässä asiassa se, eh, tämä kirjoitettiin eh, paketimatkadirektiivi ennen kuin meillä oli näitä halpamatka, eh, halpalentoyhtiöitä. Ja me emme ole asialle kuitenkaan tehneet tällä välin mitään. Ja sitten toinen seikka, johon puuttuisin, se liittyy viisaan. Olen kertonut siitä, että kun tulee Lontoossa Heathrowhun ulkomaisena matkailijana, joka haluaa nähdä yhdistyneen kuningaskunnan ihmeet. Siellä on valtava kyltti, jossa sanotaan tervetuloa yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja siellä sitten rajavartijat kysyvät, miten pitkään aiotte viipyä. Se ei ole mikään tervetuliaistoivotus, en tiedä näistä passin tarkastajista, onko heillä sama tyyli kaikilla, mutta kukaan ei ole oikeastaan tervetulleeksi toivottava silloin, kun ihmiset tulevat. Ja toinen seikka lopuksi vielä. Te puhuitte näistä tulevista konferensseista ja siellä halutaan parantaa Euroopan matkailun kilpailukykyä ja minun mielestäni tämä on sellainen aihe, jota pitää tarkastella, mutta pitää myös muistaa, että mitä meillä on tarjottavana Euroopassa ennen kuin puhumme siitä, miten kilpailukykyistä tämä tarjonta on. Enkä tosiaankaan usko, että meillä, että me olisimme myyneet Euroopan unionia matkailukohteena niin hyvin kuin voisimme, koska jäsenvaltiot pitävät oikeuksistaan kiinni mustasukkaisesti mutta minun mielestäni täällä on enemmänkin kuin vuoria tai rantoja. Minä äh, aina rummutan meidän äh, teollisuusperinnöstämme ja esimerkiksi pyöräilymatkailusta. Äh, matkailu teollisuus pitäisi viedä myös sinne, missä ei normaalisti ole matkailua näillä teollisuusalueilla. Siellä on nämä sellaisia mahdollisuuksia, joihin emme ole vielä koskaan tarttuneet unionin tasolla, että tutustuttaisiin tämän tyyppiseen historiaamme ja kulttuuriimme, niin kuin Ajala Senderkin tähän viittasi. Meillä on hyvin laaja peitto Euroopassa Euroopan unionissa ja minä toivon, mm, ja, eh, tai Jaanin ehdotukset, Fidansan mietintö, eh, siellä aletaan vähitellen tunnustaa se, että Euroopan matkailu on hiukan enemmänkin kuin pelkästään alpit ja rannat. Tämä on olennainen asia, joka pitää painottaa. Olkaa hyvä ministeri, vastauksenne. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję panie przewodniczący. Kovasti kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet näistä kaikista kysymyksistä, koska osa hän toi, eh, esille otetuista ongelmista toistui, ja kun aikaa on vähän, niin yritän tällä tavalla integroidulla tavalla niihin vastata. Monet kysymykset koskivat eh, rahoitusta toimille jotka liittyvät matkailuun, sekä viisumikysymyksiä. Haluan vastata tässä, että Puolalle puheenjohtajamaana nämä kaksi kysymystä ovat erityisen tärkeitä. Puolaa koskivat erityisesti tietyt kokemukset, jotka liittyivät eh, uuteen viisumijärjestelmään – se vaikutti matkailu meidän maassamme olennaisella tavalla, joten tiedämme, mikä merkitys asialla on, jotta voitaisiin promotoida Eurooppaa todellakin suosituimpana matkailukohteena maailmassa. Niinpä muodoin jatkamme jo sitä työtä, joka tietyssä muodossa on jo aloitettu ja jonka seurauksena pyritään siihen, missä on mahdollista. yhteiseen viisumeiden myöntämiseen, erityisesti EUn ulkopuolisille kansalaisille niistä maista, jotka ovat jopa ihan Euroopan ulkopuolella. Toinen asia ovat sitten uudet rahoituspuitteet 2014-2020. Meille on erityisen tärkeää se, että matkailu ja mahdollisuus rahoittaa matkailutoimia – laajasti ymmärrettynä voitaisiin toteuttaa nykyisissä rahoituspuitteissa. Tällainen mahdollisuus ja ne rahat, jotka, varat, jotka ovat käytettävissä tällä hetkellä, niin ehkä niitä ei ole käytetty ihan niin tehokkaasti kuin olisi toivottavaa, mutta kohesiopolitiikassa, aluepolitiikassa, maaseudun kehittämispolitiikassa on mahdollisuuksia, josta voidaan saada määrärahoja laajasti ymmärrettyyn matkailun tukemiseen. Pyrimme myös varmasti siihen, että että matkailu kehittyisi vuosina 2014-2020. Direktiivi 314, varmaankin tärkein direktiivi matkailun kehittymisen kannalta Euroopassa, matkailun kehittymiselle jäsenvaltioissa. Olemme sen uudistamisen puolesta. Tiedämme, että tällä hetkellä Työt ovat myöhästyneet, mutta pyrimme siihen suuntaan, että mahdollisimman nopeasti voitaisiin päästä tämän asiakirjan uudistamiseen. Viime vuotiset kokemukset eh, tulivuoren purkautumisesta ovat osoittaneet selvästi, että tällainen tarve on olemassa. Tämän eurooppalaisen matkailufoorumin yhteydessä tätä kysyivät eh, kaksi edustajaa. Haluamme keskittyä tähän ensimmäiseen prioriteettiin, joka juontuu komission uudesta matkailuselonteosta ja sen kilpailukyvystä. Mitä tällä ymmärrämme? Haluamme käydä keskustelua näistä uusista tieto- ja viestintätekniikoista matkailussa, miten voidaan varmistaa se, että myös pk-yritykset pystyvät täysimääräisesti, erityisesti mikroyritykset, näistä puhuttiin myös, miten ne pystyisivät käyttämään näitä uusia teknologioita mahdollisimman paljon. Mutta kuten puheenjohtaja sanoi, niin kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa myös sitä, että luodaan uusia kilpailukykyisiä matkailutuotteita ja tällainen tuote voisi olla matkailu, joka liittyy teolliseen perinteeseen Euroopan unionissa. Eden ohjelman viimeinen vaihe esimerkiksi on pyhitetty tälle tematiikalle 27. syyskuuta kansainvälisen matkailupäivän yhteydessä. Voidaan tutustua siihen, miten suuri rikkaus on te- teollisen perinteen alueella, jota voidaan hyväksikäyttää nykyisissä, nykyään jäsenvaltioissa matkailun alalla. Jos puhutaan sopimuksista, joita EU neuvottelee ja solmii maiden kanssa, jotka ovat EUn ulkopuolella, niin täysin oikoinen, että otetaan huomioon se vaikutus, joka näillä sopimuksilla on myöskin matkailutalouden kehittymiseen erityisesti ne sopimukset, joista nyt neuvotellaan, eli Ukraina ja Moldovan Moldavian kanssa, niillä on ollut suuri merkitys tällä alalla. Sitten Kramer kysyi pyöräilymatkailusta ja Puolan kokemuksista tällä alalla. Haluan sanoa niin, että Tämä on ollut meillä prioriteettina jo kahden vuoden ajan. Olemme tietoisia siitä, että tämä on pitkäaikainen prosessi. Nykyisissä rahoituspuitteissa on suuri ohjelma, joka on pyhitetty pyöräteiden, pyöräreittien kehittämiseen viidellä alueella Puolassa, idässä, niin että voitaisiin täyttää tiettyjä aukkoja tässä infrastruktuurissa ja parantaa puutteita. Euroopan numero 13, siihen on keskitytty sen kehittämiseen, koska mm, toimijat Puolassa, asiaan liittyvät toimijat, eh, suunnitteleva strategia tällä hetkellä, miten tämä reitti voidaan merkitä ja suunnitella. Tietysti myös kiitos sen, että nykyisistä rahoituspuitteista saadaan siihen rahoitusta. Eurooppalaiset laatumerkinnät olemme täysin tällaisten merkintöjen puolesta. Täytyy kuitenkin kiinnittää huomiota myös siihen, että täytyy olla tietty merkkien minimalisointi niin, ettei tehdä päällekkäin tiettyjä asioita, ettei luoda tällaisia merkintöjä suurta määrää, vaan keskitytään mieluummin aika kapeaan alueeseen yksi, kaksi merkkiä, eh, laatumerkkiä eurooppalaisessa matkailussa niin, että ne, matkailussa niin, että matkailijat pystyvät pystyisivät ne tunnistamaan, erityisesti ne, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta. No sitten eurooppalaisten reittien tukeminen, jotka eivät koske pelkästään yhtä vaan monta maata, joista puhui edustaja Sender, on myös vastaus matkailualan kilpailukyvyn parantamiseen. E, są takie doświadczenia w przypadku pewnych określonych regionów w Europie, gdzie promuje się Näitä alueita äh, promo- promotoidaan erityisesti Kiinassa ja Yhdysvalloissa yhteisinä matkailutuotteina. Ja tätä asiaa kannattaa jatkaa erityisesti, koska tällainen toiminta on niiden 21 toiminnan joukossa, jotka on määritelty uudessa matkailua koskevassa komission selonteossa puheenjohtaja. Toivon, että otin kantaa nyt kaikkiin puheenvuoroihin. Sitten oli tämä sisävesiliikenne. Viralliselta puolelta neuvottelut Venäjän federaation kanssa ovat saatu päätökseen. E, może się odbywać, choć tutaj nie e, Eli tällä alueella merenkäynti voi tapahtua. aby ten proces jak najbardziej usprawnić i e, ułatwić. Program Calypso... E, Calypso-ohjelma. On myös osa toimintaa, jota toteutetaan yhdessä osittain yhdessä Espanjan ja Portugalin kanssa. Se ei kausiluonteisuudesta johdu pelkästään, vaan sillä on suuri vaikutus myös siihen, että voidaan rakentaa sellaista sosiaalista muotoa matkailusta, jossa voidaan tarjota matkailupalveluja seniorikansalaisille, myöskin ehkä tulevaisuudessa vammaisille, eli nuorille, lapsille ja sellaisille ryhmille, jotka, joilla voi olla tiettyjä rahoitusvaikeuksia sekä myös vaikea pääsy matkailupalvelujen käyttäjiksi. Kiitoksia kovasti kysymyksistä ja toivon, että pystyin vastaamaan kaikkiin esille otettuihin kysymyksiin. Kiitoksia oikein kovasti ministeri. Me odotamme kovasti matkailualalla työskentelyä teidän kanssanne. Me toivotamme teille kaikkia hyvää Puolan puheenjohtajakaudella. Odotamme kovasti, että tapaamme teidät uudestaan seuraavan puolivuotiskauden aikana. Kiitoksia kovasti vastasitte kysymyksiin. Okay, can I get through the formal... No niin, nyt voisin päättää kokouksen, ellei ole muita asioita esitettävänä, niin siinä tapauksessa muistuttaisin vielä, että seuraava kokous pidetään täällä Brysselissä tiistaina 30. päivä elokuuta kello 15. Ja näin toivotan teille kaikille oikein hyvää lomaa, samoin kuin tulkeille ja henkilöstölle. Toivottavasti tapaamme sitten elokuun lopussa virkistyneinä. Kiitoksia ja kokous päättyy.